Uh, right, good morning everybody. No niin, hyvää huomenta kaikilla. Toivon, että muutama muu varjoesittelijä vielä äh, ilmestyy paikalle, mutta äh, ottakoot sitten kiinni nettilähetyksestä. Voidaanko ensin töiksemme hyväksyä tämä esityslista, luonnos. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset ovat hyvin vähissä, niitä ei ole. Mennäänkin sitä Pidemmittä puheitta kohtaan kolme kosti käsittää riittäviä, kestäviä, turvattuja eurooppalaisia eläkejärjestelmiä, niiden kehittämistä. Siinä meillä on esittelijänä herra Kutas. Tässä on tullut tiettyä toimivalta eh, kiistaa valiokuntien välille. Eli me, meille jäi nyt sitten lausunnon antaminen, koska vastuuvaliokunnaksi puheenjohtaja johtajakokous nimesi työllisyysvaliokunnan. Teknisesti se tietysti olisi voisinut kuulua meille paremminkin, mutta, mutta meillä on 2, 5, 10, 11 ja 12 kysymyksiin e, yksinomainen toimivalta ja sitten yhteistoimivalta 6, 7, 9 ja 14. Ja sitten e, meidän lausuntomme sitten käsittelee niitä kohtia, joissa meillä on yksinomainen toimivalta. Ja, ja sitten tietysti pyydetään tai tulla julistamaan siis epäpäteviksi tai emme voi hyväksyä mitään muutosesityksiä, jotka liittyvät sitten työvoimavaliokunnan toimivalta asioihin. Ehdottaisinkin, että jätetään nyt sen suoraan heille, jos teillä sellaisia on, niin ettei tule mitään kommervenkkejä sitten matkalle siltä osin. Siellä väessä varmaan tehdään samoin. Näillä, näillä esittelypuheella, olkaa hyvä. Kiitos. Toivon, että tilanne on kuten sanoit. Ja minun on keskusteltava vielä työllisyysvaliokunnan esittelijän kanssa, tai keskustelin hänen kanssaan, ja hän lupasi, että – lupasi hyvää yhteistyötä, eikä tässä ole kysymys siitä, että heidän vastuualueensa kuuluvat tarkistuksemme hylättäisiin. Mitä sitten itse mietintöön tulee, niin on vaikea puhua tällaista yhdestä eläkejärjestelmästä Euroopan tasolla, koska kansalliset näkökohdat on otettava huomioon silloin, kun eläkekysymys on esillä. Mutta on kuitenkin joitakin tärkeitä ylikansallisia tai maiden välisiä seikkoja, joita muun muassa joustavuus, liikkuvuus työmarkkinoilla, tiedon välitys, solidaaris maksukykysäännöt. Meillähän on tietysti sääntöjä Euroopankin tasolla, muun muassa mitä tulee talouden lajoihin, suuntaviivoihin. Ja kun sitten, mitä tulee julkiseen rahoitusjärjestelmään, velkojen vähentämiseen ja jäsenvaltioita on kehotettu uudistamaan eläkejärjestelmiään ja saamaan enemmän avointa koordinointia. Ja on kysymys myös parhaiden toimintaperiaatteiden jakamisesta jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee niihin uudistuksiin, joita jäsenvaltioissa on tehty. Ja on paremmin saatava mukaan EU ja se saatava mukaan niiden politiikkaan niin, että sisämarkkinat toimisivat paremmin ja työvoiman liikkuvuus paranisi. Mitä tulee julkisiin kuluihin ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ja mitä tulee sitten äskettäisiin toimiin kaiken tämän vahvistamiseksi, niin tässä on kysymys terveestä taloushallinnosta, sosiaaliturvajärjestelmistä, Samalla tietysti julkistalouden vakaus, se edellyttää tietysti myös sitä, että eläkejärjestelmä on vakaa. Ja meidän pitäisi ottaa huomioon siis täydet eläkejärjestelmien uudistuskustannukset, mitä vihreän paperien vihreän kirjaan tulee, niin siinä on kysymys erilaisista haasteista, jotka meillä on edessämme nykyään. Demografinen haaste. Ja tässähän puhuttiin siitä, että vuodesta 2060 eläkemenot tulevat, tai ihmiset silloin eläkeläisten määrä tulee olemaan kaksinkertainen. Ja mitä tulee eläkejärjestelmiin ja siihen rasitteeseen, jota ne merkitsevät valtion taloudelle? meidän pitäisi yrittää löytää oikea tasapaino. On kuitenkin tarve yrittää löytää muita rahoituslähteitä kuin pelkästään tulovero tai sitten maksujen, eläkemaksujen lisääminen. Samalla meidän on varmistettava, ettemme millään tavalla syrji eh, eläkkeiden sosiaalista kannattavuutta. Kaikilla pitäisi olla asianmukainen eläke ja mitä väestön ikääntymiseen tulee ja talouskriisiin, mutta ensi tavoitteena pitäisi olla se, että turvataan EU voi olla hyvin tärkeässä roolissa, mitä tähän tavoitteeseen tulee järjestelmä, joka on kestävä siksi, että se maksaa hyvin alhaisia eläkkeitä, ei toimi pitkällä aikavälillä. Myös jos ajatellaan eläkejään kohottamista, niin tämähän ei ole hyvä ratkaisu. Ja se on ainoastaan sopiva silloin, jos korreloimme sen elinjään odotukseen. Mutta sanon tämän Eurooppa 2020 strategian suuntaviivojen mukaan. Meidän pitäisi tukea – työpaikkojen luomista EU-tasolla ensikädessä ennen kuin pyydämme ihmisiä jäämään pidemmäksi aikaa työmarkkinoille. Tällä tavalla voidaan varmistaa julkisten eläkejärjestelmien rahoituspohja. Eläkkeet ovat kuitenkin vain yksi osa silloin, kun on kysymys vakaasta julkisesta valtion taloudesta. Tämähän tietysti var- ta- vaatii sitä, että tarkistetaan velkatasoja, jotta sekä yksityis- että julkissektori voisivat olla kestäviä. Samalla Euroopan talouskasvun pitäisi merkitä siis, eh, erilaisten etuisuuksien tasaisempaa jakautumista ja pitäisi katsoa myös, minkälainen sosiaalinen vaikutus on Euroopan politiikalla. Ja uskon, että eläkeläiset eivät ole pelkästään haavoittuvassa asemassa, vaan he ovat myös ja edustavat sellaista ihmisryhmää, joka on usein hallitusten käsissä, ja hallitukset puolestaan leikkaavat heidän eläkkeitään, koska niillä on suuret vajeet. Ja joissakin valtioissa tämä on tietysti hyvin akuutti ongelma ja ennen kaikkea mitä tulee iäkkäimmille naisille – tässä ei ole pelkästään kysymys sukupolvien välisen tulon jakamisesta, vaan myös eri ryhmien välisestä jaosta samassa sukupolvessa. Mitä tulee nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin, niin se pitäisi turvata nykyisillä eläkejärjestelmillä. Erilaiset Siis meidän pitäisi yrittää näillä julkisilla eläkejärjestelmillä hoitaa oikeudenmukainen jako, mutta kaikkien eläkejärjestelmien on toimittava siten, että ne, ne tarjoamalla minimieläkkeen torjuvat samalla köyhyyttä. Ja niillä pitää olla myös, niiden pitää myös, siis pitää tukea myös yleisiä eläkejärjestelmiä, ennen kaikkea sellaisia, joista työmarkkinaosapuolet ovat sopineet – ja jotka perustuvat solidaarisuuteen ja tasaveroiseen kohteluun. Emme voi saada aikaan kunnollisia järjestelmiä. Siis on kysymys siitä, että ihmiset joutuvat turvautumaan lisätuloihin eläkkeensä turvaamiseksi – Siksi uskon, että Euroopan eläkeviranomaisen pitäisi olla hyvin tärkeässä asemassa kehitettäessä näiden eläkejärjestelmien maksukykyä. Ja lopulta mainitsitte kysymykset, jotka kuuluvat meidän vastuualueeseemme. Uskon, että meillä tulee olemaan hyvää yhteistyötä työllisyysvaliokunnan kanssa, mutta meidän pitää kuitenkin olla askel edempänä, koska meidän täytyy yrittää ajoissa saada saada mietintömme valmiiksi komissiolle. Ja haluaisin sanoa, että olen valmis kuuntelemaan kollegojani ja heidän mielipiteitään tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia kovasti hyvä kuulla, että teillä on esittelijän hyvät suhteet, vaikkakin joudun kertomaan, että tämä äskeinen ilmoitukseni heijasteli puheenjohtajan kommentteja. Ja eiköhän sitten kumminkin puheenjohtaja ole lopulta se, joka päättää, hyväksytäänkö muutosesitys vaiko ei että sinne tällä harmaalle vyöhykkeelle ei kannata kovin syvälle mennä. Sitten varjoesittelijät äh, Wolf, Viki ja Peter. <clears throat> Ehkä, <clears throat> ehkä sinä ensin siinä, kun olet ensimmäisenä listallannikin. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm-hmm. Niin, tämä on hyvä, että tämä vihreä kirja on nyt julkaistu komission taholta. Tämä asiakirja sitten sallii sen, että voimme aloittaa keskustelun aiheesta koskien näitä hyvin tärkeitä eläkejärjestelmäasioita. Tänään meidän mielestämme, ja minun mielestäni meidän pitäisi katsoa niitä tarpeellisena toimena kehittää sisämarkkinoita. Ja varsinkin katsotaan juuri rahoitus- ja talouskriisiä niin julkisen vajeen ja talousarviovajojen vajeiden suhteessa meidän pitää katsoa että myöskin sitten yhteydessä demograafiseen muutokseen ja solidaarisuuden asiana tuleville sukupolville. Kun me katsomme tätä asiaa, meidän pitää katsoa tätä Yle uudessa rahoitusvalvonta järjestelmässä, jossa pyritään juuri vähentämään järjestelmän riskien syntymistä ja pyrimme myöskin katsomaan te tapoja, joilla taloutta hallitaan Euroopassa. Kun me katsomme tulevia eläkejärjestelmiä Euroopassa, meidän pitäisi katsoa myöskin tämän läheisyysperiaatteen mukaisesti. Ja esittelijä mainitsi tämän, että eläkkeet kuuluvat jäsenvaltioiden toimialaan. alaan ja tämä pitää pitää mielessä. Pitää, pitää myöskin mielessä, että eläkejärjestelmät ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, joten on vaikea vertailla niitä. Mutta tässä yhteydessä haluaisin mainita tämän yhdeksän maan allekirjoittaman kirjan. Romania, Slovakia, Ruotsi, Puola, Unkari ja muut ovat allekirjoittaneet tämän kirjeen, jossa puhutaan juuri eläkeuudistuksen suurista kuluista ja tavasta, jolla valtion velka ja budjettivelka lasketaan syrjii niitä maita, jotka eivät ole tehneet vielä kunnon uudistuksia omissa eläkejärjestelmissä. Ja juuri tämä toiminta liittyy myöskin euroalueella, pitää ottaa huomioon. Kun katsotaan sitten mietinnön yksityiskohtia, haluaisin painottaa sitä, että esittelijä ottaa esille juuri sen tosiasian, että eläkejärjestelmän pitäisi taata riittävät tulot. Tämä on tärkeää kansalaisille, mutta pitää myös pitää mielessä, että eläkerät ovat todellakin erilaisia ja myöskin elintasot vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä, joten on vaikea löytää soveltuvaa tai riittävää eurooppalaista eläkettä. Joten tämäkin pitää katsoa läheisyysperiaatteen mukaisesti. Kun katsomme eläkejärjestelmien tavoitteita, meidän pitää pitää mielessä, että meidän taatassamme riittävä tulo, meidän pitää myös sitten taata sellainen, että järjestelmä on kestävä ja turvattu. Ja tulee sitten eläkeikään. Tämähän mainittiin myös esittelijän taholta. Niin meidän pitää ensin taata se, että lakimääräinen eläkeikä, sen pitäisi olla tosiasiallisen eläkien, eläkien kanssa mahdollisimman yhteneväinen. Nimittäin varhaiseläkeasiat, sitäkin pitää katsoa, mutta meidän myöskin taata sitten toisaalta koulutusta vanhemmille henkilöille ja, ja myös riittävää terveydenhuoltoa näille henkilöille, että he haluavat todellakin pysyä työpaikoissaan. Mitä tulee sitten trustirahastoihin eläkejärjestelmissä, vaikuttaa siltä, että tässä direktiivi kyllä menee vaikeille alueille juuri siirtymävaiheessa – täällä on tiettyä lainsäädännöllistä epävarmuutta. Määritelmät eivät ole täysin selkeitä. Tämä on mainittu myös jäsenvaltioiden taholta. Totta kai meidän pitää katsoa asiaa sitten, kun asia tulee ajankohtaiseksi. Tarvitaan suuntaan viivoja myös jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltioiden on helpompi tulkita direktiiviä. Meidän pitäisi katsoa myöskin direktiivin uudistusta jossain vaiheessa. Mitä tulee sitten eläkerahastojen maksukykyyn ja myöskin työn tekijöiden maksukykyyn. Tämä pitää katsoa myöskin Suomessa kaksi järjestelmän puitteissa, joka tulee 2012 voimaan, joten emme vielä tasan tarkkaan tiedä, kuinka tämä järjestelmä tulee toimimaan tällä hetkellä. Meidän pitää katsoa tätä myös tämän uuden eurooppalaisen valvontaviranomaisen toiminnan puitteissa, joka tulee myöskin toimimaan tällä alalla. Ja ne pitää olla varovaisia siinä vaiheessa, kun siirrytään Solvenssi kaksi periaatteessa siihen, että ottaa myöskin eh, työeläkejärjestelmät tähän mukaan, siis tästä työnantajien tarjoamat, koska niillä on omia, omia erityisluonteitaan – Jotkut ovat sitä mieltä, että heille pitäisi luoda sen oma solvenssijärjestelmänsä. Ja solvenssi 2 järjestelmän soveltaminen näihin, eh, tämän suhteen pitäisi tehdä vaikutusten arvio, mitä sen tulee tapahtumaan. Ja kiitoksia. Minä en välttämättä ole Alden varjo esittelee ollenkaan, vaan Dirk äh, äh, Sterks, äh, joka on nyt on matkalla Meksikossa. Hän on pyytänyt minua tätä hiukan valottamaan hänen ajatuksiaan tästä teemasta. Ja toivottavasti se nyt on vähänkin hänen ajatustensa mukaista. Kaikki lennämme yksimielisiä siitä, että äh, elä, eläkesääntely äh, on koko sosiaalipolitiikan äh, keskeinen teema, eikä varmaan yhdessäkään maassa, yhtäkään maata ei ole, jossa ei ole, ole järjestelyjä sen varmistamiseksi, että tämä järjestelmä kestää myöskin tulevaisuuden paineet. Ja siitä liittyen protestejakin on nähty viljalti tässä naapurimaissa tämä äh, demografinen tilanne tietysti on ajanut meidät siihen, että meidän täytyy äh, työstää tätä äh, koko prosessia, projektia, koska myöskin taloudelliset puitteet käyvät yhä ahtaammiksi. Dirk Sterks on tältä pohjalta lähtenyt tätä asiaa arvioimaan, että tämä, tämä nykyjärjestelmä kaipaa täydellistä uudistamista, mutta hän toteaa tässä kolmen seikan olevan kes- keskeisiä, eh, jotta saadaan aikaiseksi kestävä eläkejärjestelmä. Ensinnäkin on tärkeää se, se että meillä talouskasvu jaksuu. Eh, tässä valiokunnassa eh, me, me joudumme tätä, tässä, tähän asiaan ottamaan kantaa kuin aiemmin, siis just se finanssimarkkinoiden sääntelyyn näin lainsäädännöllisesti. Eli eh, vaikuttaisi järkevältä ja fiksulta, jos yhteisesti voisimme sitten eh, pohtia tätä asiaa, eli, eh, eli, eli tämän kasvun kannalta, ettei sitä lähettäisi rajaamaan taikka sen sen kasvu, tai kasvua ylipäätänsä hidastamaan. Muussa tapauksessa siis, jos tuota ei ole mahdollisuutta saada myöskään uutta eläkejärjestelmää raiteille, tarvitaan siis myös avointen, avoimen rahoituksen suhteen vakautta. Tietysti mitä tulee tähän äh, demokraattiseen, demografiseen kehitykseen, vasta poliittiseen kehitykseen, siellä ihmisten äh, työ, työurat kasvavat, onko se sitten 65, 67 tai mikä se onkaan sitten, on, olkoon sitten jokaisen jäsenmaan oma asia, kun siellä on yhteiskunnalliset olosuhteet kussakin ovat erilaiset ja äh, tietysti täytyy olla, että <clears throat> ruveta pilkkaamaan tai no solidaarisesti niitä maita kohtaan, joissa, joissa nämä eläkeiät ovat alhaisemmat, siellä 60-62, koska taas tuolla janan toisessa päässä on tällaisia pidennyshankkeita 67-68 vuoteen. Mm, eli kutas siltä osin on ihan oikeilla jäljillä. Sitten vielä muutama yksityiskohta Äskeinen puhujakin jo viittasi siihen, että miten tällä valtion velat sitten noin yhteisesti ja homogeneisesti tavalla laskettavissa. Tässä että täytyy ajatella esimerkiksi sekä virkamies- että valtion eläkkeiden määrät tulee pyrkiä sitten laskea, ottaen huomioon jokaisen maan erilaiset olosuhteet. Tämä tilanne näyttää suhteellisen hyvältä, kaksi suhteellisen vahvasti alleviivataan. Esimerkiksi Saksassa mm, nämä nämä eläkekustannukset lasketaan selkeästi mukaan myöskin sitten tähän bruttokansantuloon, josta sitten valtion velkakin lasketaan. Sitten toinen kysymys on se, että, että niin kuin Montikin aikoina mietinnössään tai kertomuksessaan ehdotti, että, että, että me sitten ää, lopetamme sitten nämä sisämarkkinat siltä osin, että siirtäisiin kokonaan yhtenäisiin eurooppalaisiin työmarkkinoihin. Siinä tietysti sitten herää heti kysymys, että eikö meillä sitten myöskin ää, voitaisiin sitten suhtautua, suhtautua esimerkiksi näiden eläkekertymien siirtymisiin sitten myöskin eri, eri tavalla. Para, parlamenttihan on joutunut ottanut tämän asian esille ja torjunut sen aikoinaan, että näitä eläkekertymiä siirrettäisiin. Me meidän täytyy välittömästi sitten, jos nämä työmarkkinat yhdennetään, meidän täytyy välittömästi sitten heti esittää kysymys, että entä nämä lisäkuormitus sitten johda automaattisesti siihen, että työnantajat eivät ole yhtä kiinnostuneita kuin tänä päivänä, tänä päivänä. Eli sitten, että suorittaa näitä eläkemaksuja työntekijöistä, koska se johtaisi vain tätä kautta sitten vaikeuksiin. Seuraava seikka on se, että kaikissa maissa, kaikissa jäsenmaissa meillä on tämä, tämä kolmiportainen järjestelmä. Valtion, sitten on tämä työnantajaeläke ja sitten myöskin nämä yksi, yksityiset eläkejärjestelyt ja normaali eläkevakuutus. Ja ne on jokaisessa rakennettu vähän er-, er-, eri tavalla ja määritel, määritelmätkin ovat vähän epäidenttisiä, eikä sikäli verrattavissa välttämättä toisiinsa. Eli sitä kautta voitaisiin harkita jonkinnäköistä vähimmäisharmonisointia voitaisiin näistä äh, ehkä määritelmistä lähteä, liikkeelle lähteä. Kuten äskeinenkin puhuja äh, totesi, äh, kysymys on siitä, että miten me sitten tämä vertailtavuus lakisääteisten eläkejärjestelmien ja eläkevakuutusjärjestelmien välillä toteuttaisi, tote, toteutetaan Äh. Äh, me haluamme nähdä niissä, niiden välillä selkeämmän eroin kuin tähän asti. Ja äh, kysymyshän on jo siitä, että ihan varmaa on, että jos me lähdetään vakuutustietä teitse etenemään jatkossa, ja sitten, siis jos niitä tehdään, niistä sitovia, jos ne käytetään, sit, käytämme sitten Äh, rahoittamaan äh, äh, valtiollista ja sitten myöskin yrittäjä. Eli silloin tietysti herää kysymys, onko se, tulemmeko sitten nostaneeksi kustannuksia yrittäjäsektorilla, yksityisellä sektorilla ja sitten sälytämme sitten työnantajalle Äh, äh, vastuuta näistä näiden järjestelmien rahoituksesta. Äh, sehän olisi esimerkiksi pieni- ja keskisuurelle yritysmaailmalle hankala lisärasitus kannettavaksi. Tämä ei välttämättä nyt ole siis kysymys siitä, mikä on toteutettavissa tulevaisuudessa ja mikä on toivottavissa, vaan kysymys on siitä, että mitä halutaan toteuttaa ja, ja rahoitte, rahoittaa. Tässä äh, pitäisin mahdollisena, että äh, e-, e-, e-, EUlta äh, olisi tulossa jonkinnäköinen käytännössä toteuttavissa oleva malli ja tehtäisiin tällainen vaikutusten arviointi tältä osin myöskin Nämä lienevät kollegani Dirk Sterksin päälinjat. Sitten vielä haluaa lopuksi painottaa tätä tiedottamisen merkitystä <clears throat> ja korostaa sitä, että, että, että kaikille asianosaisille toimitettava tieto on sitten kattavaa ja, ja perusteellista. Muussa tapauksessa ratkaisut eivät voi olla asianmukaisia. <clears throat> Myöskin mietinnössähän on otettu nämä muutamat keskeiset seikat, jotka varmaan sitten tulevat esille myöskin työllisyysvaliokunnassa. Eli, eli se, että voimmeko päästä tyydyttävän ratkaisun EU-tasolla, se on myöskin EU-tasolla e tärkeä, tulevaisuutta ajatellen tärkeä, mutta myöskin hankalasti toteutettavissa oleva. Viki. Kiitoksia, Viki, ole hyvä. I agree with a lot of what's already been... Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. Ehkä esitän mielipiteeni hieman eri tavoin. <clears throat> Näin itse asiassa tässä kaksi eri asiaa, mahdollisesti kolme. Ensimmäinen, ja se on myönteinen asia, on se, että me elämme kauemmin, ja se on tietysti upea asia, ja sitten pitäisi Mehän puhumme usein tästä demografisesta haasteesta ja unohdamme samalla kaikki sen hyödyt tässä sanottiin, että alun perin Bismarck asetti eläkejäksi 65 vuotta, koska kenenkään ei odotettu elävän pidempään kuin 65 vuotta. Ehkä tässä paperissa voitaisiin sanoa hieman enemmän, ennen kaikkea mitä komission kysymykseen tulee, miten voitaisiin saada korkeampi e, eläkeikä aikaan. Siis jäsenvaltioiden on katsottava asioita eri tavoin, ja tämä on tietysti erittäin arkaluontoinen asia, mutta meillä ei ole varaa kuitenkaan vältellä tätä kysymystä, joten meidän on katsottava asiaa tai kysymystä siitä, millä tavalla voidaan ihmisiä kannustaa tekemään työtä kauemmin ja eli tällä tavalla käsittelemään hyvin arkaluontoista asiaa ja kaikkea sitä, mitä on esitetty uudelleen koulutuksesta, jatkokoulutusta ja niin edelleen. Siis 65-vuotiaana ehkä ei tee sitä työtä, mitä haluaisi tehdä 10 vuotta aikaisemmin. Mutta itse asiassa tässä on kysymys siitä, millainen luottamus on säästämiseen. Mitä tulee tähän eläke- tai säästämiskuiluun. On erittäin ilmiselvää, että mitä aikaisemmin aletaan säästämään, sitä pienempi taakka on ja sitä enemmän on varaa sitten ikäpäivillä. Mitä tulee talousmarkkinoihin tai rahoitusmarkkinoihin, niin se, että luottamus säästöjärjestelmään paranisi on suuri haaste tulevina vuosina. Ja sitten on kysymys myös liikkuvuudesta siitä, millä tavalla eläkkeitä voidaan siirtää rajojen yli, ja se on vain yksi asioista. Ymmärrän, että joissakin jäsenvaltioissa, kuten Ruotsi ja Alankomaat, on huomattavasti enemmän avoimuutta, mitä tähän eläkekuiluun tulee. Eli voidaan katsoa verkosta, siellä syöttää oma sosiaaliturvatunnuksensa, nähdä sitten mikä on yksityinen eläke, valtion eläke ja miltä eläke näyttää Siis meidän ei pidä pakottaa jäsenvaltioita käyttämään tällaisia työvälineitä, mutta ne olisivat erittäin hyödyllisiä. Ja jotkut, siis, siis tässähän on kysymys siitä, että selitetään ihmisille, mikä heidän oma eläkkeensä on. Ja mitä tulee sitten ihmisten äh, luottamukseen koko elä- äh, säästämisjärjestelmää säästämistä kohtaan. Siis haluaisin tämän vakavaraisuusjärjestelmän. Tässä on sanottu paljon eläkkeistä, mutta ei vakuutusyhtiöstä, mutta varmasti muut puhujat kertovat tästä enemmän, mutta meidän pitäisi saada jonkunnäköinen vaikutusarvio uudesta lainsäädännöstä, koska menneisyydessä on todettu, että usein kun toimitaan, ja kuvitellaan, että tämä on eduksi eläkejärjestelmille, niin saattaakin mennä päinvastoin, eli arvio olisi hyvä. Ja viimeinen kohtani niin on ehkä arkaluontoisempi. Tämähän on sellainen alue, jolla Euroopan toimielinten on näytettävä esimerkkiä, ja kun pyydämme eläkejäsenvaltioita harkitsemaan omia eläkejärjestelmiä, siis silloin kun tehtiin arvio eläkejärjestelmästä viime kerralla, niin silloinhan ajateltiin ennen kaikkea, siis vuonna 2004 nuoria, ehkä pitäisi tehdä uusi tarkistus niin, että voimme varmistaa sen, että johdamme esimerkillisesti. Kiitos. Oui, je voulais juste rappeler quelques lignes importantes pour, euh, pour le... Joitakin tärkeitä suuntaviivoja, mitä tulee vihreiden ryhmään. Vaikka olen kuitenkin pitkälti esittelijän kanssa samaa mieltä ennen kaikkea, mitä tulee siihen välttämättömyyteen, että on yritettävä työllisyyttä lisätä niin, että voidaan tällä tavoin rahoittaa eläkkeet. Haluaisin korostaa sitä tosiseikkaa, että siis on kysymys siitä, että että onko tämä sellainen kysymys, jota Euroopan unionin pitäisi käsitellä, koska tämä on vielä avoin kysymys, koska on hyvin paljon erilaisia demografisia ongelmia, erilaisia muuntujia, erilaisia va- vaihtoehtoja, jotka johtuvat kansallisista eroista. Mitä tulee lisä, eurooppalaiseen lisäarvoon tähän kysymykseen, niin sitä sen asetan kyseenalaiseksi. Mitä sitten tulee Euro, siis Euroopan lisäarvohan on ilman muuta, se on ilmeinen, mutta pitäisikö meidän sanoa jäsenvaltiolle tai sanella, mitä niiden pitäisi tehdä eläkkeiden suhteen, kansallisten valintojensa suhteen, niin tämä ei mielestäni ole itsestään selvää. Siis olemme hyvin Eurooppa-mielisiä tässä kysymyksessä, mutta kysymys on siitä, mitkä ovat sopimuksen haasteet tällä EU-tasolla. E ja sitten eh, kysymys, joka on kimurantisempi, se on kysymys, joka liittyy valtion velkoihin, julkisiin velkoihin, julkisiin eläkkeisiin tai valtion eläkkeisiin. Siis jos ajattelette sitä, miten rinnastatte eh, julkissektorin ja yksityissektorin, siis tässähän on kysymys jakojärjestelmästä. Siis ei voida tätä logiikkaa siis siirtää yksityissektorin logiikkaa julkissektorille. Jos näin tehdään, niin silloin jututaan yhä enemmän tähän valtionvelan vähentämisongelmaan. Ja kriteerejähän on jatkuvasti muutettava. Siis niitä kriteerejä, siis voidaan puhua esimerkiksi maksuista, eläkemaksuista, eläkekorvauksista ja niin edelleen. Kaikki tämä tietysti riippuu verotuksesta. Kysymyksestä, kysymys on 20-30 vuodesta ja siitä, mikä on mitattavissa. Ja tietysti tällä kaikella on hyvin vahva vaikutus esimerkiksi suhdannekeskusteluun ja Siis me emme ole kovinkaan myönteisiä sen ehdotuksen suhteen, jonka mietinnössä esitätte. Uh, no niin, nyt sitten varjoesittelijä kierros on käyty. Muutama puheenvuoropyyntö. Äh, Peter Skinner, Thomas Mann. Äh, And, uh, Robert Goebbels, so meillä aikaakaan ei ole järin paljon tärvättäväksi, eli lyhyesti ja ytimekkäästi, olkaapa hyvä. Peter, äh, kiitos Souskutasille äh, tästä äh, hyvästä esittelystä. Haluaisin tarttua kolmeen seikkaan. Euroopalla on selkeä rooli, rooli tässä ja on tärkeää saada tämä nyt oikein oikeille urille uusi eläkevirasto ja tämä vastaavat kenties sitten tätä se väit samankaltaisuuteen, vaan yksinkertaisesti harmonisointiin. Ajatellaan nyt vaikka Saksan, Saksan tilannetta. Eli, eli tuolla ää, täällä eläkevarat ovat sitten rajattoman vakuuden ala, alaisina. E, isossa, isossa Britanniassa sama, sama tilanne ja monessa muussa ää, Euroopan maassa on tilanne samanlainen. Mekanismit ovat aivan erilaiset kuin esimerkiksi vakuutussektorilla. Minä siltä, tältä osin vetoan teihin, että pidetään näppimme irti tästä äh, näistä kysymyksistä, vakuutuspoliittisista kysymyksistä, mutta, mutta kannattaa muuten äh, hyödyntää äh, eläkejärjestelmiä, eläkevalvojia ja miettiä tarkoin, että mit, mitä nimenomaan, mitkä nimenomaan kyt, kytkeytyvät eläkkeisiin, eikä, se, eikä puututa asioihin, jotka koko eläkejärjestelmältä saattavat vetää maton alta. Eli me, me, meidän pitää määritellä nämä eläkemaksut ja, ja, ja kaikki etu, etuisuudet. Meidän ei tässä pidä mitään hätäillä. Me, jos sovitaan, että, että joku maksuperusta on oikea jollekin taholle, mutta jossakin to, jollakin toiselle saattaa olla erilainen <clears throat> että ihmiset sitten myöskin kykenevät Öö, suoriutumaan näistä maksuista ja myöskin sitten eläketurvalaitokset kykenevät velvoitteistaan suoriutumaan. Välttää, meidän pitäisi ainakin poliittista polemiikkia maissa välttää loppuun asti. Tomas. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin herra Kutasille mietinnöstä. Hän on tässä esille, että meillä on tiettyjä kompetenssiongelmia edessämme, kuten aina – työllisyysvaliokunnassa näin, ja tämän, että sana naiset ei voi käyttää, kun se ei kuulu meidän, toimi, kuulu meidän toimialaamme. Tämä menee vähän pitkälle kyllä nyt. Voi sanoa tässä, että ei miehet vaikka sitten. Ei tämä voi näin olla. Kyllä mitä tehdä yhdessä työtä, eikä tällaiset kompetenssiasiat ole niin tärkeitä. Totta kai työllisyysvaliokunnalla on paljon toimivaltuuksia, se on kyllä totta, mutta kyllä täällä aikamoista agropatiaa joutuu tekemään, jos meillä tästä selvitä. Ja tämä yhteistyö pitäisi toimia. Olettekin oikeassa. Täällä on, kun puhutaan liikkuvuudesta, kestävyydestä niin voi, ja sitä, että työntekijä voi siirtyä maasta toihin, niin totta kai tässä pitää, pitää mielessä eri eläkejärjestelmät. Pitää myös ottaa nämä asiat enemmän huomioon. Tämä johtuu juuri siitä, että useat yritykset ovat useassa maassa toiminnassa ja tekevät toimia monien maiden alueella. Tällöin työntekijät myöskin tekevät näitä töitä eri maissa. No totta kai tämä vaikuttaa asiaan ja tämän ovat monet täällä maininneetkin. Kohta seitsemän vähimmäistulo. Tätä ehkä en tue, koska minä totean, että se pitää olla tässä alueellista ja toimialakohtaista. Sitä ei voida näin vain määritellä. Tämä on myös tärkeä kanta. Mutta jäsenvaltioiden erot ottavat kaikki puhujat esille. Ja tässä pitää kyllä pitää tästä asiasta kiinni. Meillä on eri, erilaisia kokemuksia erilaisista järjestelmistä, valtiolliset yrityksen ja muut lisäkeeläkejärjestelmät. Ja moni, monilla alueilla kyllä menestyneet hyvin, mutta kaikilla alueilla kuitenkin. Me pitää kuitenkin pystyä kysymään näitä asioita ja antaa se jäsenvaltioiden tehtäväksi. Ja työmarkkina osapuolten tehtäväksi. Ja näin pitää ollakin. Sitten lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, joka on kohdassa 13 mainittu, tämä on jotenkin tärkeä asia, mutta tämä on tässä väärässä valossa. Tämähän ei ollut kilpailun rajoittamista. Lähetetyt työntekijät ovat sen takia tässä mukana, että koska hän tuovat jonkun tietyn hyvän työpanoksen, niin tämä pitää taata. Ja tätä ei saa unohtaa yhtenäisillä sisämarkkinoilla, että mukaan olisi mukaan mahdollista jätä lähetysdirektiivi tässä hyväkseen. Ja sitten siirrettävyys. Peter, on muuta selvä, että täällä mainittiin tämä kyse siitä, että pitääkö tämä tehdä vaan, kuinka, kuinka me saamme siirrettyyden, siirrettävyyden syntymään. Mutta kun me teemme tätä, niin meidän pitää myöskin alentaa ikää niin, että että jos ei lopuksi tule mitään eläkettä kerrokaan, niin silloin tällainen mikään yrityseläkejärjestelmä ei ole järkevääkään enää sitten. Eihän voi olla niin, että me rupeamme tässä nyt sitten yhdistämään eurooppalaisilla tasoilla, jotain, mutta sitten tämä tuhotaan se, mitä on yrityksissä eh, työmarkkinajärjestöjen välillä neuvoteltu. Kyllä pitää varovaisesti toimia tässä, että työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden oikeudet taataan. Meillähän ja myöskin nämä yrityseläkejärjestelmät, joissa sitten palkitaan sitä, että yrityksessä on ollut monta vuotta töissä. Tätä ei monissa maissa tunneta. Eli ne henkilöt ovat pitkään aikaa olleet yrityksessä mukana, niin haluamme tavallaan omassa järjestelmässä taata ja tarjota heille mahdollisuuden, että pysyvät kauemmin siellä ja palkita siitä. Minusta tämä on hyvä tuottava järjestelmä ja se voitaisiin ottaa mukaan myöskin tulemaan eurooppalaisen sosiaalimalliin. Työllisyys- ja talousvaliokunnassa on otettu yksi hyvin tärkeä asia esille tässä yhteydessä. Ajatelkaa tässä vaikka vähän varhaiseläkkeitä. Tiedämme, että Saksassa tämä on johtanut väärin kehityksiin. Vanhoja henkilöitä on siirretty yrityksestä pois valtion tuella, mutta nuori ei tullut tilalle ja tämä vain tuhoaa työpaikkoja. Tämä ei ole oikea tie. Ne henkilöt, jotka ovat työhaluisia, heidän pitäisi pysyä työpaikassa ja se on pitkään. Ja meidän pitää taata myöskin mahdollisuudet tähän. Ja tämä on myöskin jäsenvaltioiden toimivaltuutta edelleenkin. Minusta komission lähestymistapa tässä on väärä ja kuitenkin lähestysperiaate pitää taata tämän yhteydessä. No niin, hyvät kollegat, äh, aika on tältä osin jo ummessa ja komissaarikin on tulossa. Eli että me emme tätä kello 11 voi myöhentää. Äh, eli voisitteko rajoittaa puhe, puheenvuoronne parin minuuttina? Illiko? hyvin lyhyesti. Olen samaa mieltä useimmista ehdotuksista. Kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän on saatava aikaan Euroopan unionin tasoista lainsäädäntöä ja ongelma on hyvin kiireinen, koska meillä on hyvin erilaiset eläkejärjestelmät, erilaiset määritelmät ja säännöt eri jäsenvaltioissa. Jos olemme sitä mieltä, että meillä on edessämme haasteita, talouskriisi ja muut haasteet, jotka ovat maailmanlaajuisia luonteeltaan, Siksi tarvitsemme yhteisen tai yhdistävät säännöt ja direktiivin. Mitä tulee eläkejärjestelmiin, meidän on otettava huomioon hyvin erilaisia tekijöitä ja oltava samalla varovaisia. Joten meidän elinien odotus on pidempi ja se ei välttämättä ole suhteessa siihen, millaisia eläkeuudistuksia meidän on saatava aikaan, vaan on otettava huomioon monia muitakin tekijöitä. Kollega mainitsi esimerkiksi kolmen pilarin järjestelmän eläkejärjestelmässä ja hän mainitsi myös sen, että meidän on otettava huomioon kustannukset ja siksi haluan sanoa, että meillä täytyy olla – yhtenevää lainsäädäntöä, yhtenevät säännöt. Useat jäsenvaltiot tarjoavat vaihtoehtoja kansalaisilleen esimerkiksi Unkarissa. Jotkut kansalaiset valitsivat yksityisiä eläkejärjestelmiä. ja ne valivat hyvin kalliita valtiolle ja ne lisäävät uudistuskustannuksia. Ja siksi rikkomusmenettely menettely aloitettiin Unkaria vastaan. Prosessi, joka johtaa tällaiseen yhtenäiseen järjestelmään, on hyvin hidas, siksi me päätimme muuttaa omaa kolmen pilarin järjestelmäämme kahden pilarin järjestelmäksi. Ja se ei välttämättä ole vastaus, mutta meidän on saatava kiireinen vastaus tähän, koska meillä on valtava velka ja valtava vaje samanaikaisesti ja siksi on edistettävä talouden kasvua ja siksi on ryhdyttävä kiireiseen toimintaan ja yritettävä saada aikaan kaksi pilaria kolmen pilarin järjestelmän sijasta. Mitä tulee pakollisiin eläkejärjestelmiin, siis kysymys on siitä, mitä valtio tekee ihmisten säästöille, siis niille, jotka palaavat eläkesäästöjärjestelmiin, jotka jättävät julkiset järjestelmät. Kysymys on siitä, millä tavalla me näitä rahastoja käytämme. Haluaisin kiinnittää valiokunnan huomiota myös toiseenkin tekijään. Hyvin kiireellisesti meidän on vaadittava komissiota tekemään esitys, joka johtaisi jonkunnäköiseen yhdenmukaisuuteen tai ainakin yhteneviin sääntöihin, että saisimme ensimmäiset askeleet aikaan, mitä tulee yhteiseen toimintaperiaatteisiin. Siis en usko, että ne välttämättä liit- parantavat eläkejärjestelmien siirtä- siirrettävyyttä. Huuda. Kiitokset ja onnittelut kollega Kutasille tästä mietinnöstä. Kun minulla on vähän aikaa, niin teen kolme nopeaa kommenttia. Unkarin esimerkki osoittikin se jo, että täällä yksityinen eläkejärjestelmien takausjärjestelmä nyt ei kasva kauhean suureksi kylläkään. Kun tällä hetkellä osakemarkkinat menevät niin kuin tällä hetkellä menevät. Anteeksi, niin puhuvas mikrofoni. Niin, viittasin aikaisempaan puhujaan, siis haluaisin huomauttaa tässä, että nämä yksityiset vakuutusjärjestelmät eivät nyt kasva kyllä mihinkään korkeuksiin täällä ja tämä on osoitus siitä, kuinka osakemarkkinat menet ylös ja alas viime aikoina. Joten tätä voi näin suoraan kädeltä katsoa. Ja yksityiset järjestelmät ovat myöskin keskustelun kohteena täällä talossakin, jossa meidän piti sitten perustella se, että julkinen eläkejärjestelmä on tietenkin tavallaan kyllä sellainen, jolla on oma oikeutuksensa – sitten Rohperins mainitsi täällä myöskin siirrettävyyden. En tiedä, että siirrettävyys mikä jäisi parlamentista kiinni. Kyllä meillä on selkeä kanta tähän liittyen. Mutta neuvoston kanssa emme saaneet yhteistä kantaa aikaiseksi. Totta kai voidaan eläkevakuutusjärjestelmästä ottaa ja yrityksestä ottaa mukaan nämä etuudet yli rajojen. Ei tämä ole nyt parlamentista kiinni, vaan neuvostosta. Sitten eläkkeelle siirtymisikä kysymys, ja tästäkin kollegat puhuivat. Uskon, että tästäkin syntyy vielä eurooppalaista keskustelua, enkä usko, että meidän pitäisi jatkaa kansallisella tasolla tätä asiaa käsittelyä, koska tässä on huomattavia paineita ilman, että täällä on mitenkään sääntöjä, että kaikille pitää olla samat säännöt. Haluaisin lisätä tähän kuitenkin yhden asian, joka on ollut meillä Saksassa ja Ranskassa suuria ongelmia. Tämä ei saa olla mikään ideologinen keskustelu. Suurin osa teollisuus yritykset meidän maassamme on, heillä ei ole oikeastaan yli 50 työntekijöitä ollenkaan. On, on vaikeaa sanoa, että ihmisten pitää tehdä pidemmän aikaa töitä, jos niitä työpaikkoja ei ole. Kyllä talouden puolestakin pitää tehdä jotain asian eteen. Elinikäinen oppiminen ja terveydenhuolto eivät ne ole mitään pehmeitä aiheita tässä, vaan ne ovat kovia aiheita ja niitä pitää myöskin taata seuraamuksin. Muuten emme saa kyllä aikaan soveltuvaa eläkejään korotusta. Meidän pitäisi katsoa tässä myöskin paljon parempiakin järjestelmiä olemassa vaikka Skandinaaviassa. Kiitoksia. Robert sitten lopuksi, viimeinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Tässä juuri esitetty esitettiin kysymys siitä, mikä lisää, eurooppalainen lisäarvo tästä äh, komission tiedonannosta olisi. Ja kysymyksen esittäjä oli mielestäni oikeassa, koska mielestäni tämä lisäarvo on melkein yhtä kuin nolla. Tämä kuuluu subsidiarisuusperiaatteeseen ja komissio itsekin sanoo sen, eli jäsenvaltiot ovat vastuussa äh, eläkkeistä ja siis komissio ei ole sitä mieltä, että on olemassa mitään sellaista ihanteellista eläkejärjestelmää, joka sopisi kaikille, eli lainan loppu. Eli tässä vihreä kirja. Mutta sitten komissio haluaa ja eläkejärjestelmien yksityistämistä ja että perustettaisiin yksityisiä eläkerahastoja yhä useampiin jäsenmaihin. Kaikki kansainväliset analyysit osoittavat, että eläkerahastot eivät ole parempia kuin tällaiset maksupohjaiset eläkejärjestelmät. Ja kymmenen vuotta sitten Siis haluttiin sosiaaliturvajärjestelmä korvata tällaisilla yksityisillä järjestelmillä. Mitä tulee eläkejärjestelmiin, olipa niiden rakenne mikä tahansa, niin kaikki, nä- kaikkiin näihin vaikuttaa väestön ikääntyminen. Mitä eläkerahastoihin tulee, niin nehän ovat viime vuosina muuttaneet strategiaa. Alussa oli sellaisia rahastoja, jotka siis niissä tiedettiin, kuinka paljon eläkettä saisi sopimusajan loppussa. Mutta nyt sitten tämä on liian suuri riski. Ja nykyään sitten on sellainen järjestelmä, jossa tiedetään, mitä maksetaan, mutta ei tiedetä, kuinka paljon eläkettä lopussa saa, loppuvaiheessa saadaan. Ja kaikki ne, jotka tässä parlamentissa ovat aina tukeneet näitä eläkerahastoja, kuten se olisi jonkunnäköinen lopullinen ratkaisu eläkeongelmaan. Kaikki tietysti ovat kärsineet paljon ennen kaikkea, jos sellaisissa maissa, joissa kaikki pilarit on perustettu yksityisiin, perustuvat yksityisiin eläkerahastoihin. Kuluneen parin kolmen vuoden aikana on voitu kokea sitä, että nämä, se, että nämä eläkerahastot ovat taantuneet. Ja tässä on kysymys jopa 30 prosentin vähenemisestä, siis arvon alennuksesta. Ja tässä mainitaan Iso-Britannia, Alankomaat ja Ruotsi. Koska ihmiset, minä lopetan puheenjohtaja, koska pyydätte sitä, oli mikä tahansa järjestelmäkysymyksessä. Bordeaux yliopiston professori sanoi, että on Siis eläkejärjestelmähän on aina osa valtion taloutta ja tässä on kysymys siitä mit, ihmisten aktiivisesta toiminnasta työmarkkinoilla, tuotannossa. Tässä se taloudellinen tilanne, jossa olemme. Ja rehellisesti sanottuna en tiedä, miksi me ylipäänsä jatkamme työskentelyä tämän vihreän kirjan suhteen. Se on informatiivinen pikemminkin ja se ei pidä itse asiassa johtaa mihinkään, koska kuten sanoin alussa, niin eläkejärjestelmät kuuluvat subsidiaalisuusperiaatteeseen. Um, Mr. Kutash, you probably... Kiitoksia, herra Kutos. Teille ehkä tarpeeksi aikaa vetää nyt yhteen kaikkea, mitä täällä on todettu, mutta annan kuitenkin teille nyt pari minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Vain lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita omista puhe- heidän puheenvuoroistaan. Kuten näette, on vaikea löytää jotain, mitä on kaikille yhteistä. Kaikilla on omia maittensa ongelmia mielessään. Ja läheisyysperiaatteet tietenkin vaikuttaa meidän kaikkien päätöksiimme. Mutta jos pitää vetää kuin loppupäätös tästä keskustelusta, jos halutaan jotain tehdä, niin meidän pitää toimia. Emme voi jäädä paikoillemme. Näin monia ongelmia kyllä, mutta ratkaisuja näkyy vähän. Ja minun mielestäni meidän pitäisi katsoa asiaa rakentavalla tavalla. Ja tällä tavoin voimme löytää kyllä jotain ensimmäisiä vastauksia. Olen hyvin luottavainen, että tämä onnistuu, mutta tämä on vaikeaa tietenkin, mutta ainakin voimme yrittää. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Mitä tulee aikatauluun, joka minulla on tässä tarkistusten määrä aika on 8. joulukuuta kello 12 ja tarkistuksia käsitellään Strasbourgissa 17. tammikuuta ja seuraavassa kokouksessa ja Ekon valiokunnassa äänestetään 24. tammikuuta niin, että työllisyysvaliokunta voi järjestää, äänestää ensimmäinen helmikuuta ja sitten tämä menee helmikuun toiseen täysistuntoviikkoon. Ja sitten siirrymme kohtaan neljä otisia johdannaiset keskusvastapuolet ja kauppatietorekisteri. Meillä on ollut, olemme saaneet herra Langenin mietinnön tästä, joten esi, esittelijä siis herra Langen saa tässä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme tänään ensimmäistä kertaa tästä tärkeästä johdannaisasiasta rahoitusmarkkinoille. Ja jo kesällä me annoimme parlamentin mietinnön tähän liittyen, jossa katsottiin koko yhteyttä muutamin kommentein. Ja ensimmäinen keskustelusta komission asiakirjasta, 48 vuosi 2010, 15. syyskuuta päivätty asiakirja. Ja jos me katsomme tätä asiaa näin lyhyesti, niin tähän mennessä komissio on ottanut huomioon parlamentin tekevät kommentit kesältä. Tämä on tietenkin positiivista, koska silloin pyrimme siihen, että parlamentissa olisi hyvin pitkälti konsensus näistä vaikeista asioista. Ja puheenjohtaja varmaan muistaakin sen, että kyllä me silloin taistelimme näistä yksityiskohdista vielä loppujen lopuksi. Komission ehdotus, se jättää kuitenkin vielä monia kysymyksiä avoimeksi ja kun tämä on nyt ensimmäinen keskustelukierros, niin haluaisin vain toistaa muutamia perusperiaatteita. Ensinnäkin komission ehdotus on myöskin G20-ryhmän kokouksen kohteena ollut syyskuussa 2009, kun päätettiin, että johdannaismarkkinoille luottaisiin avoimuutta ja vähennettäisiin operatiivisia riskejä ja myöskin laajentaa markkinavalvontaa. Tämä nykyinen asetus olettaa sitä, että standardijohdannaiset ja myöskin valvonta vasta puolille. ja kauppatietorekisterit ovat sitten tämän erotuksen keskipisteenä. Tämä kuitenkin laajan globaalin lähestymistavan pohjana, jossa katsotaan myöskin monia sääntelytoimia kolmansien maiden kanssa. Ja tämä perustuu myöskin tämänhetkiseen puitesäännöstöön USAssa, joka Obaman taholta hyväksyttiin kesäkuun lopulla, tämä Frank Dodd-laki. Ja tässä vaaditaan vähintään kahden vuoden täyttöönpanoaika tälle. G20-ryhmän kokouksessa päätetään, että vuonna 2012 loppuvaiheessa tämän sääntelyn tulee olemaan voimassa. Tämä tarkoittaa, että meillä on vielä 25 kuukautta aikaa ensinnäkin tehdä oma asetusehdotus, parlamentin ja neuvoston ehdotus, ja sitten antaa myöskin näille ehdottuille valvontaviranomaisille tehdä tarpeellisia toimenpiteitä. Joten voin olettaa tällä hetkellä, että tulemme tekemään kaikkemme tämän eteen, jotta tämä ehdotus viimeistään ennen kesätaukoa 2011, eli siis kesäkuun viimeisellä istuntoviikolla Strasbourgissa voitaisiin hyväksyä. Tämä kysymys siitä, että kuinka pitkälti olemme samalla linjalla USA kanssa. Tätä ei voida tässä vaiheessa vielä ihan lopullisesti kyllä nyt vastata tähän kysymykseen. Ja tämä olikin se syy, minkä takia me oman politiikan äh, virastomme puitteissa annamme tehtävän äh, katsomaan vertailua siis mm, USA-sääntelyn ja komission erottaman sääntelyn välillä. Ja tämä asiantuntijaryhmä Meille kerrottiin eilen niin, että tulee antamaan sitten tammikuun lopussa oman kantansa. Tämä kantanenkin on vapaaehtoinen. Tämän ehdotuksen keskispisteenä on tietenkin on nämä OTC-johdannaiset ja keskusvastapuolten valvonta ja sitten kaupparitietorekisterien kehittäminen ja luominen. Tässä pyritään vähentämään järjestelmäriskejä sillä tavoin, että luodaan tehokas otc jonnaismarkkina seuraavien toimenpiteiden avulla. Ensinnäkin luodaan se velvoittava selvitysjärjestelmä otc jonnaisille keskusvastapuolissa. Sen lisäksi myöskin tehdään tällaisia valvontatoimenpiteitä ja säännöstöä näille keskusvastapuolille ja sitten myöskin kaupallisissa katsotaan selvitysvelvollisuuksia. Ja kolmanneksi keskinäinen selvitysmenettely johdannaisille. Ja neljänneksi velvoitetaan kaikki markkinaosapuolet ilmoittamaan kaikki tiedot tänne kauppatietorekisteriin, tai jos ei muuten, niin sitten valvoilla viranomaisille. Ja viidenneksi tiedon, velvoit tai tiedon ilmoitusvelvollisuus kokonaisriskeistä. Ja tämä tarkoittaa myöskin, että tällä pitää saada myöskin pääsy tänne kauppa tietorekisteriin. Selvitys- ja velvollisuus koskee tietenkin kaikkia rahoituslaitoksia, mutta jos tällainen jornaiskauppa, jos siitä ei tehdä sitten selvitysviranomaisen kautta, niin tällöin pitää tehdä nämä riskin vähitys, vähennystoimenpiteet. Ei rahoituslaitokset ovat myöskin vuonna 10.15.6. ilmoitun tehdyn ehdotuksen pohjana. Näille laitoksille tullaan vielä miettimään kynnysarvot ilmoituksien ja selvitysarvojen kohdalta. No tästä ei ole vielä kukaan pystynyt vielä asiaa katsomaan tarkemmin. Ja komission ehdottomat kynnysarvot, niitä pitäisi katsoa vielä tarkemmin. Minusta olisi tärkeää, että vähintään luoda vähimmäiskriteereitä näiden kynnysarvojen määrittelyyn. Näitä kynnysarvoja tulevat sitten asiantuntijat katsomaan sitten markkinoiden kehityksen pohjalta, vaikka ehkä liitteessä. No, tällä hetkellä kuitenkaan kukaan ei vielä ilmoittanut kannoistaan tai ollut vielä valmis tekemään mitään ehdotuksia. Ei rahoituslaitosten suhteen pitäisi antamaisuus yrityksille komission mukaan katsomaan riskin ö, vähentämistä juuri johdannaisten avulla ja tämä riskin vähennys reaalikaupassa, sitä ei saisi ottaa mukaan tähän kynnysarvoarviointiin mukaan. Eli periaatteessa kaikki johdannais kaupat pitää ilmoittaa kauppatietorekisteriin, jotta voidaan saada yleiskuva markkinoiden kehityksestä, ja tähän vaaditaan sitten EUn kattavaa ilmoitusvelvollisuutta. USAssa on yksityinen laitos, joka 2007-2008 rautusmarkkinakriisin jälkeen amerikkaisten sääntöjen puitteissa ei huomattavan markkinaosuuden. Siellä tietenkään markkinaosuuksia ei arvioida meidän kriteerien mukaan, vaan amerikkaisten kriteerien mukaan se on 80 prosenttia siellä, koska vaihtoisesti heidän pitää ilmoittaa omista sopimuksistaan. Ja kysymys onkin nyt, että voidaanko jättää jättää tämä rekisteri pelkästään amerikkalaisten tehtäväksi vai pitäisikö ottaa myöskin eurooppalaista vastuuta kantaakseen, joka ei ottaisi huomioon pelkästään tämän kauppatietorekisterin eh, hinta ja muita tietoja, vaan myöskin takaisin eurooppalaisille valvontaviranomaisille pääsyn sinne. Ja olen käynyt monen, monia keskusteluja tästä aiheesta TTCn suhteen, joka on siis USAssa. Ja mitä minä nyt näin maallikkoina olen pystynyt asiaa arvioimaan, he ovat tehneet kyllä hyvää työtä. Mutta ja pitäisi myöskin taata silloin eurooppalaisen kauppatietorekisterin liippumattomuus. Ne tulee sitten vaatimuksiin näille selvityslaitoksille, niin tietenkin pitää saada likviditeetistä, omasta pääomasta, hallinnosta ja myöskin riskivähennystekniikoista tietoja. Erityisesti pitää katsoa tarkkaan että, että hallintosääntöjä, governance-sääntöjä ja katsoa myöskin riskiasioita asetuksen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että riskistä vastuussa oleva laitos – on suoraan yritysjohdon alaista eikä muiden toimialojen alaista. No tästä tulemme varmaan vielä keskustelemaan paljon, että eh, minkälaisia vaatimuksia CCPlle pitää asettaa heidän hallintosäännöstössään. CCP pitää tietenkin olla EUn mukaisten valvontasäännösten mukaisia ja asetus vaatii vähintään viittä miljoonaa omaa pääomaa ja tähänkin olemassa omia erotuksia tämän pääoman nostamiseksi. Toinen kriittinen asia tässä <clears throat> komissioehdotuksessa on se, että kuinka nämä järjestelmät toimivat yhdessä. Täällä on ehdotettu, että viranomaiset tulee hyväksyä tämä menettely, jos keskustapuolet tekevät tällaisen yhteen sopimus toimittanut. Tämä olisi ensin kassaperusteinen alun perin, muttenkin tässä yhteenvuorosta saattaa syntyä lisäriskejä juuri johdannaismarkkinoiden monimutkaisuuden takia. Tuskin tarvitsee tässä mainitakaan, tässä on nominaalivolyymeja 615 miljardia, biljoonaa dollaria. Ja tämä monimutkaisuus juuri pienten jäsenvaltioiden taholta on suurempi asia kuin suurille jäsenvaltioille. Jos kyseessä on pienten jäsenvaltioiden yhteistyö yhteen toimivuuden yhteydessä, niin tällöin voidaan tietenkin käyttää kuluu efektejä hyväkseen enemmän kuin suurissa jäsenvaltioissa. No, Tällä hetkellä asiasta kiistellään vielä neuvoston työryhmässä, kuinka yhteensopivuus saadaan aikaan eri toimijoiden kesken ja kuinka, tämä, kuinka nämä tukevat toisiaan. Tärkeässä asemassa tässä ovat myöskin nämä kauppatietorekisterit. Täällä on monia kysymyksiä vielä avoinna. Ensinnäkin se, että eurooppalaiseen sääntö, sääntelyviranomaisen pitäisi saada vapaa pääsy tietoihin ja pitää myöskin vaatia yhtenäisiä ilmoitusvelvoitus velvollisuus ja sitten ESMA pitäisi ottaa tämä tietojen poisto- ja muuttamistoiminta haltuunsa. Ja tietoja pitää olla myöskin suojattuja. Tietosuoja pitää taata. Tämä on tärkeä asia. SWIFT-keskustelusta me muistamme tämän juuri, kun parlamentti otti juuri esille tietosuoja-asian, enkä me tätä mitenkään vähimmässä määrin katso. Tämä koskee myöskin kauppatietorekistereitä, vaikka tietenkin tässä vähän eri maustein. Asetusehdotus, jos voin sen lyhyesti vielä arvioida, on periaatteessa sellainen, voimme hyväksyä sen tai tukea sitä – koska monia parlamentin ehdotuksia on otettu mukaan, mutta myös sen takia, että tässä voidaan katsoa tämän eh, selvitysvelvollisuuden ja avoimuusvelvollisuuden suhteen on päästy askel eteenpäin. Erityisluonteista on tässä näin, näiden välitettyjen asioiden kirjo, tämä on komission, tästä kiistellään ikään neuvostossa ja ja komissiossa. Pitääkö nämä asiat välittää, nämä säännökset välittää komissiolle vai ei? Tai osittain se on tietenkin eh, perusteltua, kun kyseessä on tekniset asiat, mutta ja sitten seurausten arviointi, mutta toisaalta sitten ehdotus, tämähän on oikeastaan vain lainsäädäntöä. ja oikeastaan asetuksen pitäisi määritellä enemmän yksityiskohtia kuin tämänhetkisessä asetusehdotuksessa on mukana. Tämänhetkinen aikataulu sitten. Si- Talousvaliokunta saisi tämän sitten tammi-helmikuussa ehdotuksen käsiinsä. No meidän pitää odottaa vieläkin asiantuntijoiden arviointia ensin ja ottaa nämä huomioon. Aikataulu pitäisi olla sellainen, että sitten heinäkuussa ollaan viimeistään viety menettely läpi, että vuoden 2012 lopulla voitaisiin saada asia loppuun viedyksi lopullisesti. Mitä me voimme sitten tehdä omalta taholtamme? Totta kai meillä on paljon jo käyty keskusteluja täällä ja meillä on myöskin monia kirjallisia ehdotuksia, jotka olemme saaneet ilman pyyntöäkin. Meillä on myöskin varjoesittelijät ja heidän työntekijänsä mukana tässä. Ja meillä on myöskin erilaiset sidosryhmät, jotka ovat kommentoineet asiaa ja ovat tiedottaneet heitä myös asiasta. Ja sitten meillä on myöskin kyselylomake, jossa on kymmenen tärkeintä kysymystä. Tätäkin on katsottu ja se on myöskin lähetty kaikille sidosryhmille. Pyydämme vastausta 28 11, 22. 11. mennessä, siis viime viikolla. Ja viime viikon lopulla saimme vielä myöskin vastauksia tähän kyselomakkeeseen. Kysymme ensinnäkin soveltamisalasta, artiklasta 1 ja 2 sitten, artiklan 2 määritelmistä ja kolmanneksi kysymme sitten, miten voidaan taata CCP pääsy ilman syrjintää ja neljänneksi, kuinka voidaan arvioida näitä selvityskynnysarvoja ei rahoituslaitoksille sitten viidenneksi parannuksia hyväksyntä- ja valvontaa menettelyihin, erityisesti tällaisen artikan 14 mukaisen kollegion perustamiseen ja yhteistyösomukset valvontaviranomaisten kesken kuudenneksi, minkälaisia arvioit teillä on Dodd-Frank-lainsäädännöstä USA-lainsäädännöstä, ja kolmansien maiden markkinoille pääsystä. Ja seitsemänneksi yhteen sopivuus ja toimivuus. Onko täällä järjestelmäriskejä ehkä näkyvissä tämän takia kahdennaksi? Minkälainen kauppatietorekisteri pitäisi olla yhdennäksi? Mitkä on teidän, mitkä on teidän arvioinne tietojen vaihdosta? Artikla 23, 62, 63 ja 67. Ja lopuksi vielä sitten yleisarvio ehdotuksesta. Eilen iltaa mennessä on tullut yhteensä näihin kysymyksiin 49 vastausta pelkästään näihin, tämän kyselylomakkeeseen siis. Ja sitten 55 hyvin laajaa kommenttia, jotka on täällä tässä kansiossa mukana myöskin. Ne ovat vastauksia jäsenvaltioista, ei-hallitusjärjestöiltä ja selvityslaitoksilta ja liitoilta ja rahoitusmarkkinatoimijoilta, erilaisilta rahastoilta, eläkerahastoilta ja muutamilta pankeiltakin on tullut vastauksia. Jotkut liitot tai sidosjärjestöt lähettävät useampikin vastauksia vahingossa, joten pyydänkin, että kun meillä sitten on ensimmäinen arviointi tehtynä, niin tämän jälkeen laitamme tämän arvioinnin verkkoon. Ja annamme tämän myöskin ainakin varjoesittelijöille. Etenkin kaikille muillekin, joita tämä asia kiinnostaa, jotka haluat katsoa näitä vastauksia liittyen kyselomakkeeseen. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin vielä mainita vähän tästä neuvoston työryhmän neuvottelusta. Neuvoston työryhmä on, työryhmän tämässä tähän mennessä kokoontunut kolme kertaa ja ennen joulua vielä neljännen kerran tulee kokoontumaan ja Pelkiä tulee sitten tekemään tästä yhteenvedon. Seuraavia asioita on käsitelty. Velvoitteet keskitetylle selvitysmenettelylle. Onko voinko määritellä lisää selvitysvelvollisuuksia bottom up tai top down menettelyjen mukaisesti? Onko tässä jotain velvoitteita vai pelkästään sitten sellaiset, jotka ovat indikatiivisia? Sitten täällä puhuttiin myöskin sellaisten johdannisten käytöstä, jotka eivät kuulu rahoitussektorille, siis non-financials niin sanotusti, ja tässä myöskin nämä, näitä selvityskynnyksiä, niitä ää, tässä kritisoitiin ja puhuttiin myöskin sitten CCPn valvontakynnyksistä. Sitten täällä mainittiin myöskin ongelma, joka on muussakin lainsäädännössä esille, että neuvostossa aika on suuria vaikeuksia uusien valvontaviranomaisten kanssa. Heillä on omia ongelmia tämän suhteen. Ja tästä ovat puhuneet useat tahot. Ja silloin kysyttiinkin, mitä tapahtuu sitten, jos tämä kollegio ei voi olla samaa mieltä, jos ei pysty sopimaan asioista, niin ehkä kollegio on liian suuri. Ja mit, mikä tehtävä on sitten tällä kotimaan valvontaviranomaisille? Ja pitääkin olla pankkilisenssi. Täällä oli kritiikki tämän suhteen, että pankkilisenssiä ei tarvita, vaan pitää olla pelkästään pääsy keskuspankkivaroihin. Pitää taata se, että CCPllä on tili keskuspankissa. Ja tästä pitää keskustella vielä Euroopan keskuspankin kanssa. Ja sitten täällä otti myöskin tämä kriitteen asia, eli kolmansien maiden CCP esille. Täällä puhuttiin vastavuoroisuudesta ja tällaista yksinkertaistetusta hyväksyntämenettelystä – Onko komission ehdotus tässä vastaava kuin usa ehdotus? Ja mitä minä nyt tästä tiedän tähän mennessä, niin hyväksyntä on USA huomattavasti vaikeampaa kuin komission tekemä ehdotus yhteensopimuuden suhteen. Ja sitten kauppatietorekisteri. Tässä varmaankin on menossa kaikki samaan suuntaan komissio ja neuvosto ja toivottavasti myöskin parlamenttikin. Ja kiitoksia, että jaksoit kuunnella pitkän aikaa ja olisin kiitollinen, jos voisitte vielä antaa meille monia ehdotuksia. Kiitoksia. Thank you very much uh, for uh, a bit of a tour de force, but... Kiitoksia tästä uh, vaikuttavasta tietopläjäyksestä kertoo varmaankin nyt sitten aika hyvin sen, että missä, miten tilanne on suhteessa ää, ää, näihin aie, aiempiin. Uudo, kun puhut nyt sitten Renaton puolesta? Kiitos hyvät kollegat. Leonardo Dominici, meidän varjoesittelijämme, ei näissä sääolosuhteissa päässyt perille mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että kiitokset esittelijää tästä erittäin hyvästä pohjasta. Me sosiaalidemokraatteina voimme todeta sen, että, että hänellä on meidän tukemme noin periaatteessa. Eli <clears throat> näin kokonaisuutena niin, niin pitkään kollega kun, kun tässä ajetaan vaatimatonta sääntelykulttuuria. Ei, ei, ei tässä kannata liikaa innostua. Tällä, tämä on meidän perusehtomme yhteistyölle hyvä se, että kysymys, että on, että, hyvä se, että kysymys on asetusehdotuksesta eikä direktiiviehdotuksesta. Ja tässä tietysti tärkeimmät kohtat ovat pilarittoma tämä komitologia on vähän liian lavea. Emme halua sitä korostaa. Me emme halua vielä luopua ainakaan toimivallastamme koskien yksityiskohtia. Tämähän on tällainen valiokunta-aloitteinen mietintö, mitä tulevaa sitten nämä esimerkiksi riskiä, riskienä rajoittamiseen, mitä, mitä, mitä tulee näihin erilaisiin finanssituotteisiin, jotka on merkitty raaka-ainemerkinnällä. Meidän täytyy vielä käydä näitä keskusteluja syvemmälle. Sitten tämä auktorisoinnin ei pidä olla liian monimutkaisen lupamenettelyn. Siis äh, ESMAn rool, selkeä tai vahva rooli on sinne huomioitava. Ja sitten eh, haluamme eh, eh, korostaa esittelijälle, ettei, ettei, ettei mitään näitä kaikkia pieniä välineitä oteta tähän mukaan. Siitä tulee turhaa työtä. Mitä sitten tulee ccp -hän? se on myöskin sitä keskuspankin että yksityisten markkinoiden asiaksi jätettävä. Sitten haluamme vielä pohtia sitä, mikä on riittävä, riittävän oman pääoman määrä. Pitäisikö meidän kenties sitten vielä arvioida tätä riskiä se, suhteessa CPCPihin? Mitä sitten sanktioihin tulee? Me siinä haluamme e-, ESMAN roolia vahvistaa – että saamme sitten tasapuoliset toimintaolosuhteet kaikille. Me emme halua nämä ei-rahoituslaitoksia mukaan. Eli ne, ne jotka toimi, to, toimivat näin riskin alla, eikä niitä pidä noin vaan könttänä ruokitella vaarattomiksi, jos täytyy ottaa huomioon myöskin niiden riskit tällä sektorilla mitä sitten tulee suhteisiin Yhdysvaltain määräysten kanssa, meidän tietysti pitää äh, huoli, äh, että olemme samalla tasolla ainakaan, ei heikempää sääntelyä me voi hyväksyä. Äh, samoin sitten mahdollisuus siitä, että mitä Eurooppa voi sitten puuttua tähän näin kauppatietorekisterien laatimiseen. Eli, eli tote, no lyhyesti me haluamme, että e, hyvää yhteistyötä, niin että saamme hyvän säädöksen aikaiseksi. Thank you. Um, Pas- Kiitos, Pascal. Je suis tellement habitué à parler après les libéraux que... Olen niin tottunut puhumaan liberaalien jälkeen. en aio kovinkaan pitkään puhua, koska herra Langen on jo puhunut pitkään ja samoin myös herra Bullman. Ja kaikki tämä menee tietysti siihen suuntaan, mitä me haluamme tässä asiakirjassa puolustaa. Haluaisin kolmea asiaa kuitenkin korostaa. Ensimmäinen koskee sitä, miten voidaan, siis keskuspankin likviditeettiä, eli se, että meillä olisi tällainen riskin jakamislogiikka, siis kaikki tietävät, missä se riski on, niin tässä pikemminkin on keskitetty riski, eli palattu siihen järjestelmään. Joten nämä siis, siis CCP tässä on mukana ja niiden pitäisi päästä osaksi keskuspankin likviditeettiä, koska se antaa mahdollisuuden ratkaista mahdolliset ongelmat. Ja se tietysti herättää neuvostossa useita kysymyksiä ja se tulee olemaan yksi keskustelumme pääaiheesta. Toinen tärkeä aihe, jonka herra Langen otti esiin, on yhteen toimivuus en halua tässä vaiheessa mennä yksityiskohtiin, mutta kun logiikka on se, että riski keskitetään, jotta voitaisiin paremmin ne arvioida. Jos puhutaan äh, CCPiden välisestä yhteen toimivuudesta, niin silloin äh, luodaan todella hyvin suuri äh, riski tai vaara, joka koskee arviointia, koska Täytyy olla selvillä siitä, kenellä on mahdollisuus ongelmatapauksissa reagoida. Joten meidän alkukantamme on se, että yritetään rajoittaa tätä mahdollisimman pitkälle, mitä tulee CC-keskusta vastapuolueiden yhteen toim- keskusvastapuolueiden yhteen toimimiseen. Mitä sitten Esman rooliin tulee, niin meillä siis olemme taistelleet, tai suuri enemmistö parlamentissa on tais, taistellut sen puolesta, että sääntely olisi mahdollisimman hyvin toimiva ja olisi aika loogista ja toi, johdonmukaista se, että mitä keskusvastapuolueiden sääntely, niin sen pitäisi tapahtua ESMAan, SMAan puolesta – mitä tulee kansalliseen tasoon ja Eurooppa-tasoon. Jos keskusvastapuolueiden välinen yhteentoimivuus sallitaan, niin se tietysti sallii myös samalla sääntelyn, joka olisi suoraan eurooppalainen. Mitä sitten keskusvastapuolten kilpailuun tulee, me haluamme olla hyvin tarkkaavaisia keskustelussa ja tämä varmasti eh, koskee teitäkin, mitä tähän oma-aloite mietintöön tulee. Varmasti pidätte tämän mielessänne. Siis se on, siinä on kysymys eh, keskusvastapuolueiden mahdollisesta kilpailusta Eurooppa-tasolla – Tässähän halutaan järjestelmää suojata suurilta riskeiltä, mitä tulee pää, pääomaan, kaikkiin niihin elementteihin, jotka takaavat riskin arvion. Siis näiden ei pidä olla kilpailutettavissa, vaan tämä täytyy yrittää jollain tavalla vahvistaa asetuksessa tai sitten ESMAn säätelyssä niin että tässä tämä ei olisi mielivaltaista. Ehkä siinä suuret ideat, johtotähdet, jotka varmasti ovat yhteisiä monille kollegoille tässä valiokunnassa. Ja uskon, että varmasti tämän tekstin jäl- taakse saadaan mahdollisimman suuri enemmistö, mitä tulee esimerkiksi yhteen toimivuuteen Esman ja neuvoston välillä. Thank you, Kay. Thank you, Madam Chair, and um, thank you to the Kiitos, kiitos esittelijälle. hän erittäin asiantunteva henkilö tätä hoitamaan. Hänen lähestymistapansa on myöskin erittäin hyvä. Tämä kyselylomake-idea on aivan, aivan loistava ja, ja, ja palan halusta nähdä ja perehtyä näihin muutamiin äh, äh, vastauksiin, koska aika, aikahan meillä on kaikilla tiukilla. Tämä aika nerokas tapa äh, kerätä tämä tieto yhteen. Että näin, näin voidaan varmistaa se, että me, että me saamme yhteisen, yhteisen kannan syntymään, koska usein tässä tulee asetetuksi turha eri poliittiset näkemykset vastapuolelle. Ja kaikki varjoesittelijät ovat olleet mukana aivan alkumetreitä asti, mikä luo hyvän pohjan hyvillä, hyville jatkokeskusteluille. Eli siitä hatunnosta, mitä muu, muihin tulee, muutama peruskommentti. Tämä on hyvä työasiakirja. Tältä pohjalta voidaan lähdä, ja tästä minusta on hyvä esimerkki. Tämä kuvastaa juuri sitä, miten, <clears throat> miten laaja tämä konsultaatiot ovat olleet käyttämään tästä tästä, tästä aloitteellisuuttamme. Ehkä tämä OTC voitaisiin pudottaa tästä, käyttää kaikkia johdannaisia, kaikkia derivatiiveja koskemaan tämä muistaen G20-ehdotuksen, että eli OTC siirrettäisiin muualle, jo niiden pohjahan kapenee sitten ainakin näiden G20-ehdotuksen mukaisesti, eli keskittäisiin kaikkiin johdannaisiin <clears throat> jolloin koko asiakirjakin vahvistuisi. Mitä poikkeuksiin tulee, siinä on paljon vielä neuvotteluvaraa ja katsotaan sitten, että myöskin että nämä e, muut kuin rahoituslaitokset ja niiden työ huomioidaan riittävästi. Että, e, asianmukainen komissaari, minua on lopattu energisesti energiasektorin toimesta, eli, eli että tämmöiset, että kauppa, kauppatoimet, ei, ei millään tavalla voida, voida sitten pitää enää. Jos heillä kumminkin sanotaan vaikka parikymmentä tuhatta tällaista välittäjää, meklaria töissä, niin ei, ei, ei sitä voida pitää enää tällaisen minä pääoma keskittymänä. Eh, muutama eh, sana eh, in, sijoittajista, paitsi Isossa Britanniassa, kaikkialla Euroopassa ovat tästä hyvin kiinnostuneita. Ja kysymys on siitä, että, että meidän pitää eri, eriyttää, eri, eriyttää tilit mahdollisimman korkealla tasolla, jos asiakas haluaa, haluaa maksaa jonkun palkkion siitä, että, että, että hän, hän haluaa tilinsä eriytettäväksi muista asiakkaista. Minusta se voitaisiin ää, sallia jostain, jostakin hinnasta, mutta, mutta ei esimerkiksi pelkästään hinnoittelunkaan kautta voi, voida sallia tämän näiden tilien eriyttämistä, näiden tilien eriyttämistä minä kyllä puolan sitä, että, että hyvin monisanaisesti kuvaillaan näitä erilaisia tilejä, jotka sitten hyväksytään keskusvastapuoliksi. kuita ihmisiä, jotka ei ole riskiä, kun heillä on miljardeja näillä, näissä rahastoissa, mutta kuitenkin sitten tämä katemarginaali vaihtelee ja meidän pitää miettiä sitä, että mitä, mitkä, minkälaiset varat hyväksytään keski, keskusvastapuoliksi, CCP-iksi. Ja asiakkaat ovat, tai toimijat ovat siinä hiukan eri linjoilla. Eivät ainakaan tietysti ihan noin syrjimättömyysperustein hyväksy tiettyjä varoja vakuuksiksi. <clears throat> Mitä sitten tulee systeemisiin riskeihin, meidän tulee arvioida niitä, että onko, onko kysymys todellista riskistä tai hyvin erilaista riskistä tai markkinoilla tai näistä valuuttamarkkinoilla vai tuleeko sua hyväksyä tietyn tasoisia riskejä vai ei. Tällä tässä yhteydessä tietyn tyyppiset tuotteet ansaitsevat hyvin erilaisen kohtelun ja ovat täällä selvitysprosessin loppupäässä, mitä sitten tulee EUn Yhdys, Yhdysvaltain yhteistyöhön ymmärtääkseni siellä vuoropuhelu on hyvinkin tiivistä. Mehän tässä tämä johdannaslainsäädäntö jaetaan kolmeen osaan. nykyinen menetelmä, ja sitten tämä kauppajärjestelmä, rekisterijärjestelmä, johon me tuonnemmana ajaudumme. Ja sitten järjestelmä, nämä tuotteet, joita ei selvitetä eikä oteta tähän pakettiin mukaan. Täytyy tietysti miettiä sitä, että me että meillä kenties on oma rakenne sille, mitä, miltä meidän johdannaisemme ja kaupatella ei meidän pitää välttämättä amerikkalaista järjestelmää matkia. Ja tässä lainsäädäntövaiheessa ei selvästikään heijastella yksinomaan Yhdysvaltain järjestelyä. Tässä, jos, tässä, jos, jos sitä on, eh, eh, on amerikkalainen vastapuoli, taikka onko eurooppalainen, onko kysymyksessä eurooppalaisesta eh, rahoituslaitoksesta, joka käy kauppaa amerikkalaisilla osakkeilla, onko sitä sitten Yhdysvaltain lainsäädännön alaisena vaiko, vaiko kenties euro, eurooppalaiseksi toimijaksi määritelty, joka käy sitten kauppaa amerikkalaisilla osakkeilla, silti siirtyy sitten amerikkalaisen lainsäädännön piiriin. Tämä on sel- selvitettävä sitten lainsäätäjien ja, ja toimi, toimien, toimijoiden kesken Eli että tuleeko eurooppalaisista toimijoista sitten välittömästi Yhdysvaltain lainsäädännön alaisia koskien sitten myöskin tietenkin valvontaa. Meidän täytyy varmistaa, että myöskin nämä kauppatietorekisterit ja keskusvastapuolet vastaavat sitten meidän tarpeitamme suhteessa amerikkalaisiin CCPihin ja näihin kauppatietorekistereihin. Eli että tässä todellakin sitten ollaan tasa vertaisessa asemassa, ettei yhtäkkiä ajaudutakaan pikkuveljen asemaan, koska samoilla markkinoillahan tässä toimitaan. Eli kannattaa pitää huoli tasa-arvoisesta kohtelusta siinä. Eli näillä huomautuksilla voisin todeta meidän olevan menossa oikeaan suuntaan. Koko parlamentti on sikäli oikeilla raiteilla. Tästä toden, toivon mukaan syntyy hyvää lainsäädäntöä ja riskit näin ollen pienenevät. Thank you very much, uh, Kiitoksia kovasti. Minä olen ALDE-ryhmän varjoesittelijä, että minä päätin, päätin odottaa, eh, että muut saavat sanotuksi sanottavansa. Broadly. Voin yleisesti ottaen on samaa mieltä sen kanssa, että täällä on todettu komission kertuksesta Tämän oikeaan aikaan tehty. Erotus, jos huomioon monia toimenpiteitä, me olemme erottaneet oma-aloitteessa – mietinnössämme, joka Herra Langen teki. Mutta täällä on tietenkin tiettyjä alueita, pitää vielä selventää ja hioa. Ja monet näistä mainittiinkin jo puhujoiden, puhujoiden taholta täällä. Me tulee selvitykseen ja keskus vastapuoliin, niin ehkä meidän pitäisi laittaa enemmän viittausta tähän siihen, mitä voidaan selvittää, mit, miten voidaan sitten vaan katsoa sen tapauksessa, jos jos joku menee pieleen. Tämä on tietenkin sellainen asia, mikä liittyy myöskin keskuspankin likviditeettiin. On hyvin tärkeää, että luomme järjestelmän, jossa odottaa sitä, että keskus vastapuolet tavallaan seisot omilla jaloillaan. Uskon, että veromaksajat antavat meille tähän tehtävän tehdä sellaisen järjestelmän, joka ei siirrä kaikkia riskejä suoraan veronmaksajien haltuun pankeilta. Ja tietenkin tietyissä järjestelmissä olemme menossa tämän riskin suuntaan. Kuten totesin, riskin hallinnan tulee olemaan kaiken keskipisteenä ja tämä on ihan oikea lähestymistapa, joten meidän pitää tarkkaan arvioida sitä ja taata sitten se, ettemme teitä se valtioita kaikista vastuullisiksi. Kun katsomme, kuinka selvi- sopimuksia voidaan selvittää, niin on, että tästä syntyy myöskin kuluja ja vaikuttaa myös jollain tavalla kilpailukykyynkin. Ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Että jos EAMV on tästä vastuussa, Joten meidän pitäisi katsoa asiaa vähän vielä varovaisemmin. Sitten artiklassa 5, kuinka taataan pääs, pääsy keskusvastapuoliin. Meidän pitää ottaa tähän huomioon se, että pitää katsoa, kuinka luvat myönnetään ja kuinka toiminta järjestetään. Meidän mielestämme pitää taata tämä ei-syrjimättömyys ja se, tämä käsite pitää olla hyvin laaja ettei tätä voida millään tavalla kiertää. Sitten yhteen toimivuus. Tätäkin pitäisi katsoa varovaisesti ja taata se, että riskinhallinta on jälleen kaiken A ja O. Ja vastuuhan, vastaus tekee oli se, että kaikki annetaan taas veronmaksajien kannettavaksi. Me tulee sitten tiedon raportointiin, ilmoitukseen. niin totta kai on tärkeää, että ilmoitetaan kaikki riskit. Johdannaisbisnes on kansainvälistä bisnestä ja pitää tietää, mitä kansainvälisellä tasolla tapahtuu. Että on tärkeää, että meillä on myöskin yhteys säilytyskeskuksiin, ettei, ettei vain siihen valtapelejä pelaamaan, että meillä on tämä tieto ja meillä on tämä tieto, mutta me vaihdata tietoa teidän kanssanne. Keijuri mainitsi tämän, tämän asian. Näissä transaktioissa on kaksi osapuolta – että kyllä niiden pitäisi toimia saman lainsäädännön puitteissa myös molempien osapuolten. Ja tässä pitää taata se, että kaikki toimii yhdessä tämän globaalin tavoitteen aikaansaamiseksi saamme tiedot. Tiedon kerääminen itsessään ei takaa mitään, vaan se, että pystymme tutkimaan tietoa, se takaa jotain asioita. Tiedon keruuta pitää myöskin sitten tämä pitää liittää sitten on siellä tekniikoita, joilla voidaan saada jotain hyötyä tästä tiedosta, koska muuten sillä ei mitään merkitystä. Mitä tulee seuraamuksiin, tässä on Maroni-tapaus mielessäni, niin ehkä tässä EMV, EAM, EAMV voisi olla jollain tavalla vastuussa ja antaa jotain suosituksia. Ja tulen tätä asiaa vielä katsomaan Poikkeukset mainittiin täällä jo tietyille toimijoille, tietyille välineille. Ja meidän pitää katsoa tätä juuri riskin hallinnan alla. Eikä tietenkään haluta tietenkään tässä luoda liikaa kuluja niille asioille, mitkä eivät ole riskialttiita. Joten lainsäädännössä pitää todellakin toimia niin, että otamme huomioon artiklan kahdeksan että riskin vähentämistekniikat, ainakin tämän erotuksen lopussa varmaankin sitten, niillä on samanlaista ajatukset kuin tässä pääomavaatimusdirektiivissä oli tämän yhteydessä. Ja myöskin MIFIDin yhteydessä oli. MIFID-direktiivin yhteydessä. Eli tässä on aika paljon on todettu jo, ja olen paljon samaa mieltä asioista. Ja sitten vielä herra Klute, jolle Chantis, olkaa hyvä, te olette ensin, te olette kuen varjoesittelijä. Ja sitten Viki ja John Paul tämän jälkeen. Olkaa hyvä. Aristokirja, κυρία opus, Όπως είπατε, πράγματι μιλώ Kiitos puhun heillä Kluton sijasta. hän on varjoesittelijä Guessa, mutta valitettavasti hän ei ole päässyt Brysseliin. Meillä on ensimmäinen keskustelu tästä hyvin tärkeästä asiasta. Haluaisin aluksi kiittää herra Langen ja tavasta, jolla hän on asian meille esitellyt. Mutta ensimmäinen reaktioni on, että nähdään erittäin selvästi, että komissio ei halua käsitellä kysymystä sellaisena kuin se on. Eli tässä on kysymys pitkälti poliittisesta kysymyksestä. Tätä ei voida käsitellä pelkästään tieteellisesti tai teknisesti. Komissio vaikuttaa unohtaneen sen, että kriisi, jossa ihmiskunta parhaillaan elää, on se, se johtuu siitä, miten rahoitusjärjestelmä toimii. Ensimmäisenä uhrina oli Kreikka, Irlantina seuraava, en tiedä kukaan sitten seuraavaksi vuorossa, mutta kaikki tämä on tulosta siitä, millä tavalla eh, rahoitusmarkkinat ovat toimineet ja komissio ei näytä haluavan puuttua ongelmaan, vaan tässä on kysymys pelkästään sääntelyjärjestelmästä, valvontajärjestyksestä ja sitten ilmeisesti ei oteta huomioon sitä, mitä tapahtui vuonna 2008. Ja sehän oli tärkeää. Minä olen sitä mieltä, että on myös tärkeää, että saadaan aikaan tällainen keskusvastapuolia koskeva järjestelmä – mitä valvontaan tulee, niin meidän on sanottava, että jos kysymyksessä on sellaiset johdannaiset, jotka saavat aikaan uuden kriisin tämän järjestelmän välityksellä, niin silloin on tosiaan hyvin vahvan valvonnan kautta reagoitava. Pari peruskommenttia ja tässä muut kollegat ovat itse tehneet, esittäneet kommentteja, jotka koskevat turvallisuutta ja niin edelleen. Mitä sitten tulee keksintöihin, uusiin tuotteisiin, uusiin erilaisiin rahoitustuotteisiin, sellaisiin tuotteisiin, jotka on tarkoit, jo, joita aikaisemmat säännöt koskevat. Me haluamme hyvin vahvaa valvontaa, kuten muut kollegat ovat ennen minua sanoneet. Ja on samalla myös pyrittävä valvomaan niitä, jotka toimivat kolmansissa maissa, jotta tällä tavoin voitaisiin välttää epätasapaino. Joten on tärkeää, että kyseinen toiminta olisi valvottaisi sitä eurooppalaiset valvontaviranomaiset valvovat silloin, kun kysymyksessä on toiminta kolmansissakin maissa. Ajattelin lopettaa tähän ja odotan, että vasta- varjoesittelijällä on mahdollisuus toimia sitten muiden vast- varjoesittelijöiden kanssa hedelmässä yhteistyössä. Ähm. Skinner, äh, kiitos Werner äh, Langenille hänen tekemästään työtä työstä. Ja kuten muutkin ovat todenneet, hän on ollut hyvin läpikotainen. Minä ottaisin kolme seikkaa esiin. Eli tämä keskusvastapuolten järjestäminen ensinnäkin CCP, kuten Langen tietää, on, on komission tekstin mukaisesti ainakin alistettu yksimielisyyspäätökselle, jos yksimielisyyttä ei saavuteta ja kuten tiedetään, miten lainsäätäjät käyttäytyvät, eivät välttämättä aina ole yksi, voi olla yksimielisiä, jos on heitä 27 tai vähemmän. Eli se vaara on otettava huomioon. Tämä EAMVn mukaan tulo tähän määräenemmistöllä on yksi äh, seikka, joka on otettava huomioon johon on viitattukin. Jotkut, jotkut jotka ovat näissä päätöksenteossa mukana, ovat keskuspankkeereja. Eli jos joku heistä sanoo ei, miten, miten sitten edetään? Eli äh, tämä, tässä on tällaisia ö, äh, ö, sudenkuoppia, jotka mahdo, tekevät mahdottomaksi ö, yhteisymmärryksen saamisen. Me, me, me olemme miettineet vuoden verran tällaista äh, äh, valvontamekanismia äh, riitojen järjestelmien sopimiseksi. Se, se juuri hyväksyttiin täällä. Se, se minusta riittää toistaiseksi sen käyttäminen, niin kun käytetään, lähdetään jotakin uutta rakennelmaa luomaan en pahoittele ollenkaan komission suuntaan, että näin pääsee käymään huono tuuri teillä, mutta me päätimme kumminkin järjestää tällaisen valvontamekanismin. Itse asiassa komission äh, ehdotus on ristiriidassa parlamentin hiljakoin hyväksymän järjestelmän kanssa Tämä tulee näihin kiistojen selvittelyyn. mistä ajat, pitää myöskin ajatella äh, pitkäaikaissäästämistä? Täytyy äh, olla tässä ensimmäistä kertaa yksimielinen Torin kanssa, brittikonservatin kanssa Äh, hän on ihan oikeassa siitä, mitä, mitä tulee pitkän ajan säästävyyteen äh, lääkkeissä, siis äh, korkea riski, suuri likviditeetti, mutta kun me puhumme näistä matalamman riskin organisaatiosta, täältä aika tekopyhästi viitataan tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen. Me haluamme tällaista eurooppalaismyönteistä sinne, eurooppalaismyönteistä tänne no, kuitenkin itse sitten haavat poikkeuksia omiin välineisiinsä, omille firmoilleen. Eli eh, pyritään riittävän kohtuulliseen lähestymistapaan ja kohtuulliseen kompromissiin. Thank you, uh, Vicky. Kiitoksia sitten Vicky. And thank you Van again. Kiitos, kiitos eh, edustaja Langelille valtavasta työstä ja sitä, että olet kuunnellut, olette kuunnellut kaikkien mielipiteitä kolme asiaa, jotka koskevat pääomavaatimusdirektiiviä ja täällähän muutkin ovat puhuneet tästä. Siis ovat puhuneet siitä, mikä on likvidi oma mitä tulee direktiiviin, niin me olemme käyneet valtavaa keskustelua tästä, tässä huoneesta siitä, siis mikä olisi se tar- riittävä pääoma, joka pankilla voisi olla, mitä tulee uusiin Baselin vaatimuksiin. Siis suuressa maailmassa sanotaan, että ei ole tarpeeksi likviditeettiä maailmassa, jotta voitaisiin Basel kolmen vaatimukset täyttää – jos pelkästään ajatellaan esimerkiksi käteisvarat ja mm, valtioiden velat ja mitä tulee valtion obligaatioihin ja niin edelleen. Mutta oletetaan myös, että johdannaismarkkinoillakin pitäisi olla tällainen likviditeettipääoma. Mitä tulee Basel kolmoseen, siis pankeillahan on tietty aika ennen kuin ne voivat esittää nämä omat likviditeettipääomakorinsa. Ja tässä odotetaan, että johdannaismarkkinat saisivat aikaan tämän yön yli. Eli meillä pitäisi olla samanlaista, samantasoista keskustelua ja miettiä tosiaan, mikä vaikutus tällä merkittävällä muutoksella on laajempaan talouteen. Mitä tulee sitten Olisi todella harmi, että päätettäisiin, että puhuttaisiin tällaisista vastapuoliluottomaksuista, mitä tulee EUn ja Yhdysvaltojen lähentymiseen. Siis Yhdysvalloissa on huomattavasti suuremmat likviditeettimarkkinat, joten vastapuoli voisi ottaa tällaisen hedging riskin ja sitten pank- silloin voitaisiin siis pääomaosuus tässä jollain tavalla korvata. Siis meillä ei tällaista likviditeettipääomamarkkinaa ole täällä. It's a complicated and technical issue, I understand, but could make a... Siis tämä tietysti kaikki voisi merkitä hyvin suurta eroa ja olisi erittäin hyödyllistä, jos komissio voisi esimerkiksi olla tässä yhteistyössä sen eh, ryhmän tiimin kanssa, joka tekee työtä CD4 suhteen. Uh, thank you. Um, as you... Kiitoksia. Kuten huomaatte, komissaari on jo saapunut paikalle. Voimme tehdä lyhyen ja tiiviin yhteenveron. Pahoittelen jo tässä, että olemme edessä aikataulusta. Jean-Paul, sinä olet nyt viimeinen puhuja tässä, ole hyvä. Minä olen viimeinen puhuja tässä ja haluaisin tosiaan olla lyhyt niin, että komission jäsen voisi kello 11 saada puheenvuoron. Haluaisin ensiksi onnitella Langen ja erinomaista työstä. Se on tietysti mitä tulee uusiin menetelmiin, siis konsultaation menetelmiin, ja mielestäni ne ovat aivan upeita. Mitä tulee sovellusalaan, siis ei pidä pelkästään ajatella näiden, kuunnella näiden valittajien kuoroa, siis mitä tulee soveltamisalaan. Siis kaikki ne, jotka ovat sanoneet niin, siis ovat, mitä strategiaan tulee, niin se mitä on sanottu ei ole ollut. Euh, ja tässä on vaikuttaa siltä, että komission ehdotus on mielestäni tasapainoinen ja täysin myönteinen ja sehän on aika normaalia, koska se perustuu loppujen lopuksi Langenin oma-aloiten mietintöön. Me olemme, onko joku lukenut tämän siis mitä tulee Maronin tapaukseen, niin sen jälkeen on kulunut paljon aikaa ja on saatu paljon uutta Euroopan lainsäädäntöä. Ja löydettiin silloin ratka- siis on löydettävä ratkaisu näiden vastalauseiden tai näiden esteiden poistamiseksi. Ja, ja kolmanneksi haluaisin korostaa vastapuolo- vastavuoroisuutta. Me emme saa olla naiveja meidän täytyy saada aikaan myös se, että muut osapuolet maailmassa, Yhdysvalloit, eivät esimerkiksi harjoita tällaista älykästä protektionismia ja sillä tavalla estäisi muiden pääsyä markkinoille. Siinä puolissa minuutissa se, mitä halusin sanoa. Thank you very much. I will... Kiitoksia kovasti. Vielä lopuksi lyhyesti puheenvuoro esittelijälle keskustelun yhteenvetämiseksi puheenjohtaja olisi parempi, jos komissio vähän kommentoisi asiaa. Olen merkinnyt kaikki kollegoiden kommentit ylös, mutta olisi hyvä, jos komission sanoisi jotain vielä. Herra Pies. Patrick, do you want to take the floor? Patrick, haluatko käyttää puheenvuoron? Ihan, ihan lyhy- lyhyesti. A few points, Madam Chair. Vain muutama asia, puheenjohtaja. Voin vahvistaa sen, että komission ehdotus, sitä on innottanut tämän parlamentin hyvä mietintö ja herra Langenin hyvä perustava työ ja muidenkin kollegoiden työ. Olemme tyytyväisiä, jatkaa tätä työtä. Sitten meillä on ollut myöskin kuuleminen, erittäin hyvä kuuleminen. Ja olemme myöskin verranneet näitä julkisen kuulemisen tuloksia, meidän omiin tuloksiin, mitä meillä on omalla kotisivullamme. Täällä on hyvää yhteisötä ollut tähän mennessä. Sitten soveltamisalasta. Mielenkiintoisia kommentteja, että laajennettaisiin koskemaan kaikki, kaikki johdannaiset, ei pelkästään OTC-johdannaiset. Ja sitten pitkän aikavälin investoijat. On mielenkiintoista nähdä, että tässä on, katsotaan näitä takuita, joita voidaan hyväksyä keskusvastapuolten tasolta Tämä varmaankin lisäisi meidän järjestelmämme eh, turvallisuutta ja taloutta ylipäätänsä. Ja kolmas sitten, ottaa huomioonkin USAn kehitys ja komission ehdotus olikin hyväksytty Todd Franklin kanssa samaan aikaan nyt sitten USA valtaviranomaiset ovat tehneet omia ehdotuksiaan, ja meidän pitää taata se, että meillä on vähintään vastaavanlaisia yhteisiä standardeja ja myöskin oikeuksia meidän sääntelyviranomaistemme taholta kuin USAssakin on, jotta on jotenkin mielenkiintoista verrata näitä tätä työtä, jota tämä valiokunta on tässä tehnyt. Yhteensopivuus, yhteen toimivuus, totta kai tässä on eh, riskejä, ja tämän takia komission on rajoitettu. Se ei kata derivaatteja. Se kattaa pelkästään vain kassa, takuu, kassapääoman. Ja, ja se tallitaan vain silloin, jos kaikki sääntelyveromaiset hyväksyvät tämän. Sitten EAMVn rooli. Olen hyvin tyytyväinen kuullessani, että monet täällä parlamentista totesivat, että tämä on todellakin eurooppalainen ongelma, tämä on rajat ylittävä ongelma ja kansallinen lähestymistapa ei auta tässä ketään. Me tarvitsemme todellakin rajat ylittävää lähestymistapaa. Sitten kiitos Tara Skinnerille, hän tukee komission ehdotusta. En todellakaan halua EMVltä mitään yhteistä kantaa. Ja toinkin tässä artikkelissa 13 tällaista ei ole, joten minulla on ihan samanlainen kanta tähän asiaan. Sitten vielä loppukommentti. Tämä järjestelmä, jonka eurooppalaiset toimijat nyt luovat, me luomme tässä monopoleja keskusvastapuolille ja lain mukaan me vaadimme, että kaikki bisnes menee näiden keskusvastapuolten kautta. Ja monet jäsenet täällä ovat todenneet, että meidän pitäisi päästä myöskin heidät keskuspankkiin, likviditeettiin kiinni. Ehkä meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle, ehkä me saisimme paremman kuvan riskeistä ja järjestelmästä, jonka me luomme. Olemmeko täysin varmoja, että vastapuolet toimivat ja toimivat hyvin yhteydessä toisiinsa. Emme ole tehneet mitään sektorikohtaisia keskusvastapuoli stressitestejä, mutta tämäkin on varsin mielenkiintoinen harjoitus tehdä. Kiitoksia puheenjohtaja. And, and of course I, I also know... Kiitos kovasti. Ymmärrätte varmaan nämä äh, huomiot, jotka täällä on pääomavaatimusdirektiiviin suhteen tehty. Varmaankin nämä viette ää, äh, komissiolle tiedoksi. Herra Langen, olette tyytyväinen tähän. No niin, kuten esitteli äsken totesi, eh, mietintö luonnos eh, tulee eh, painosta tammikuun lopulla, kun hän, kun hän on saanut asiantuntijoiden lausunnot, eli silloin 15. päivä helmikuuta olisi sopiva takaraja muutosesitysten tekemiselle. Ja sitten niitä käsiteltäisiin puolesta, äh, maaliskuun puolessa välissä ja sitten valiokunnassa se hyväksyttäisiin 23. maaliskuuta. Tämä on tämä alustava aikataulu. Äh, äh, kuten esittelijä totesi, että viimeksi, viimeistään heinäkuussa tämä asia on saatettava Strasbourgin hyväksyttäväksi. Nyt sitten esityslistalle kohtaan viisi minua ilo toivottaa komissiojäsen Semeta tänne tervetulleeksi. Hän vastaa verotuksesta, tulliliitosta ja tarkastus- ja petosten torjunnasta. Tämä on tällainen osa, osa komissaarien kanssa käytävää rakenteellista vuoropuhelua niistä asioista, joista me, joissa meillä on toimivalta. Annankin puheenvuoron pidemmittä puheita komissaarille, koska olemme edelleen aikataulustamme jäljessä. Eli te, jotka olette nyt poistumassa, voitteko jatkaa sitten keskusteluina tuolla käytävällä ja tyhjennetään sali mahdollisimman nopeasti ja hiljaisestikin. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra komissaari. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on teillä. Rouva puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Eh, kun viimeksi olin tässä valiokunnassa kesäkuussa, ja silloin sen jälkeen eh, käydyt, käy, käytyjen keskustelujen perusteella koskien eh, verokysymyksiä on se selvä, että meillä on ihan samat periaatteet, että saadaan parempi verotusilmasto tänne. Mitä tulee sitten komission toimintaohjelmaan ensi vuodelle, olen täällä kertomassa vähän näistä päälinjoista, ja kertomassa, mitä avoimien kysymysten kanssa, missä avoimien kysymysten kanssa mennään. Tämä nyky veroilmasto osastaa sen, miten riippumattomia itsenäisiä jäsenmaat ovat ja miten tärkeää on sitten budjettipolitiikan, veropolitiikan koordinointi on. Tarvitaan lisää veropoliittista keskustelua ja olen tyytyväinen siitä, että voin säännöllisesti teidän valiokuntanne kanssa käydä näistä asioista keskustelemassa ennen kesätaukoa. Käynnistin tällaisen verotustyöryhmän ja silloin pidettiin ensimmäinen, viime kuussa pidettiin valtiovarainministeriön tämän työryhmän ensimmäinen yhteinen kokous. Ensimmäisten keskustelujen perusteella näyttää selvältä, että, että, että, että tulevaisuudessa tämä työryhmä keskittyy kulutusveroon ja ympäristöverokysymyksiin, yritysveroon, verotukseen ja taisteluun veropetoksia ja veropakolaisuutta vastaan. Tähän kärkeen haluaisin muutaman pääkohdan kertoa ensi vuoden päästrategiasta tai strategistamme. Michel Barnien johdolla kollegio hiljan hyväksyi hyvinkin kunnianhimoisen ohjelman sisämarkkinoiden lanseeramiseksi tältä osin ja osittain sitten myöskin tukemaan Eurooppa 2020 strategia päämääriä. Me katsomme, e, meistä on selvää, että hyvä veropolitiikka on olennaista talouselämämme vahvistamiseksi. Se voi myöskin sitten kantaa kortensa laajemman, laajemminkin kekoa, mitä tulee ilmastonmuutokseen ja ympäristön suojeluun Tällä, tällä näin ympäristöpolitiikallakin on selkeä veropoliittinen ulottuvuus myöskin. Monta, monta, monia kynnyksiä ja esteitä vielä on. Täytyy veroteitse yrittää pyrkiä helpottamaan yritysten rajat ylittävää toimintaa ja investointeja EU-ssa komissiolla on tulossa kolme avainaloitetta verotuksen saralla ne, niiden on tarkoitus helpottaa yhteismarkkinoiden parempaa toimintaa. Ensinnäkin lainsäädäntöehdotus yhdestä konsolidoidusta yritysverokannasta ensi vuodesta alkaa, jotta luomalla yhteiset EU-säännöt yhteistyölle Euroopan rajojen yli tulee lähes vähentämään näitä yhteensovittamiskustannuksia – jos yritys toimii enemmän kuin yhdessä, useammassa kuin yhdessä esemassa. Toisekseen uusi ALV-strategia ensi vuoden jälkipuoliskolle on luvassa. Huomenna komissiokollegio hyväksyy ALVstä vihreän kirjan laajan julkisen keskustelun käynnistämiseksi. Tämä uuden ALV-järjestelmän modernisointi on melkoinen haaste, mutta se on haaste, johon meidän on vastattava. Olen tietoinen siitä, että teidän valiokuntanne Äh, jakaa tämän näkemyksen, kuten herra Kasan äh, täysist, viime, vuon, viime viikolla täysistä hyväksytty mietintö osoittaa. Äh, nämä, kesku, nämä asiat ovat kansallisissa tulo- ja menoarvioissa eri jäsenmaissa on alkanut näytellä yhä merkit, merkittävämpää roolia. Jo 12 prosenttia mahdollisista verotuloista jää keräämättä ja valitettu myöskin, että yritykset joutuvat kärsimään liikaa näistä ALV-sekannuksista. Mitä, mitä sitten tulee ensi vuoden, tai mitä tulee tähän vaikutuksen arviointiin, komissio aikoo saada sen valmiiksi ensi vuoden puolen välein asti mennessä. Komissio on tässä toiminut rationaalisesti ja johdonmukaisesti. Me olemme pyrkineet tätä selvittämään innovatiivisten rahoituksen pohjapaperimme ansiosta ja sitten innovatiivisen poliittisen tiedonannon kautta, joka julkaistiin mm, syyskuussa. Viime lokakuussa tuli niin ikään tiedontoasiat herra Rova Podimaton mietintö innovatiivisesta rahoituksesta on meillä suuren kiinnostuksen kohteena. Eh, mitä sitten eh, tulee eh, muihin verotuksellisiin keinoihin, me tulemme myöskin parantamaan kansalaisen mahdollisuutta selvitä veromarkkinoilla pyrkimällä esimerkiksi estämään kaksinkertaisen verotuksen. Me pyrimme helpottamaan erilaisia arki, arkisia ongelmia, joihin kansalainen joutuu näistä mukaan lukien muun muassa perintöveron selkeyttäminen. Mitä sitten tulee vero, kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi keski, keskitymme tekijänoikeuskorvauksiin muun muassa. Mitä sitten tulee energiaverotukseen, me olemme siinä selvää edistystä saavutettu viimeksi pidetyssä kokouksessa todettiin, että nykyjärjestelmä ei palvele yhteisiä tavoitteitamme. Pyrimme minun työryhmäni puitteissa nyt löytämään selkeät painopisteet nykyisessä ah, ahtaassa taloudessa tilanteessa. Ensi vuoden alussa on luvassa sitten tästä tietoa. Mitä sitten tulee avoimiin kysymyksiin, esimerkiksi liike- elinkeinoverotuksen käytännön säännöstä. Ensin, ensin muutama sana ALVstä. Olkakuussa tänä, tänä vuonna hyväksyttiin neuvoston asetus, jonka ansiosta vesimaiden on helpompi taistella ALV-petoksia vastaan. Komissiolla on nyt tärkeimpänä haasteenaan ensi vuoden alusta alkaen alkaa pohtia täyt, e, esimerkiksi e, e, Eurofiskin ja tiettyjen tietojen saatavuuden säännösten täytäntöönpanoa vakuutukset ja rahoituspalvelujen sarka on esimerkiksi on juuri Pelkian puheenjohtajakaudella saatu paljon lähemmäs toteutumistaan ja edistystä on saavutettu. Mitä tulee hyvään Äh, hallintoon. Eh, se, sen paketin eteneminen etenee, eh, on hidasta, mutta eh, näkyvää kuitenkin. Jokaista paketin elementtiä täytyy tarkastella erillisenä ja Belgia on hallinnollista yhteistyöstä saanut aikaan hyviä kompromissiehdotuksia. Tässä kysymyksessä nämä hyvin pienet erimielisyydet ja ECOFIN saattaa joulukuussa saavuttaa yhteisymmärryksen tästä niin ikään teen yhteistyötä Unkarin kanssa, miten saataisiin säästödirektiivin ja sitten petosten vastaisen direktiivin hyväksymisessä tulemme jatkamaan taistelua vahingollista verokilpailua verokilpailun estämiseksi sekä Euroopassa että ulkomailla. Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa on jatkettu keskustelua käytännössääntöjen ää, ulottamiseksi näihin kolmansiin naapuri, läheisiin maihin. Samoin käytännössääntöjen jatkosta on tarkoitus käydä uusia keskusteluja veropoliittisen työryhmän seurassa kokouksessa. Arvoisat valiokunnan jäsenet, Lopuksi äh, muutama sanan, äh, sana äh, tulon laadusta näissä, näistä kriisistä selvimistrategian valossa nykyisissä taloudellisissa vaikeuksissa jäsenmaiden haasteena on pyrkiä laatimaan hyvät veropoliittiset pakettinsa. Joka, jokainen jäsenmaa tietysti saa itse omasta lähestymistavastaan päättää mutta olen varma siitä, että 27 yksi, yksipuolista koordinoitua järjestelyä ei ole paras mahdollinen tie ulos kriisistä. Veropoliittisessa työryhmässä on käynyt ilmi, että jäsenmaat ovat kiinnostuneita keskustelemaan veropolitiikan koordinoinnin mahdollisuuksista auttaa rahoituspohjan vakauttamista ja helpottaa kansallisten strategioiden luomista Niinpä näinä päivinä pohdinkin kansallisia verotusjärjestelmiä niin, että nimenomaan tämän kriisistä selviytymisstrategian puitteissa, joka loisi sitten hyvän, hyvän pohjan tulevaisuuden aloitteelle. Kiitoksia tästä ja nyt odotan mielenkiinnolla kommentteja. Uh, Kiitos komissaari. Minähän uh, lähetän teille kutsukirjeen 10. päivä tammikuuta pidettävään innovatiivisen rahoituksen seminaariin. Toivottavasti pääsette sinne mukaan ainakin meidän toimen, omat sihteeristömme katsovat, että, että se on mahdollista. Ja nyt sitten on kysymysten ja vastausten aika. Yksi kysymys, yksi vastaus, eli pitäkää kysymyksen lyhyinä. Minä en aio aio sietää monipolvisia, moniosaisia kysymys nivaskoja, koska niitä on vaikea hallita. Puhe, puhujalista on seuraava. Kathy, Josia, Jose Garcia Magallo, Annie Podimata, Udo Bullman, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzes, Pavanche Beres, Sven Giegold, Philip Lamberts, Wolf Klintz and Sophie Intveld. If there's anybody else, will you signal now? No, jos joku muu haluaa, niin anta, nostakaa käsi. Eli eh, nyt sitten tässä puheenvuoron pyyntöjärjestyksessä. Ole hyvä. Kiitos komission jäsen. Hyvin eh, selvä kysymys. Eh, ajan säästämiseksi haluaisin kysyä ennen kaikkea kolmannesta prioriteettialoitteesta, joka koskee verotussektoria. Minkä takia olette tässä EU-tason jättäneet? sanotte, että on näyttöä, mutta hyvin siis la, kapeapohjainen järjestelmä voisi toimia. Mitä tulee... Tällä tavalla, tällä järjestelmällä voitaisiin saada 20 miljardia euroa. Oletteko sitä mieltä, että liian varhaisessa vaiheessa tätä maksusiirtoveroa ette ole hyvä halunneet ottaa mukaan. Mitä sitten tulee vaikutusarvioon? Siis teidän, sehän olisi sen tarkoitus ja parlamentti on ennen kaikkea halunnut, että katsoisitte tätä maksujärjestelmää veroa ja haluaisin kuulla teiltä, aiotteko tehdä vaikutusarvion ja otatteko huomioon tämän, vaikka tuloksena olisikin hyvin kapea-alainen vaihtoehto sen sijaan, että sanoisitte, että ei mitään EU-tasolla. Kiitos. Thank you very much for this question. Uh, uh, Kiitos tästä kysymyksestä. Haluaisin aloittaa toteamalla, että ennen kuin annan tiedon annon, niin me teemme hyvin pitkän analyysinkin, joka on otettu kahdessa asiakirjassa esille – huhtikuussa. Ja sitten rahoitus, finanssialan rahoitusasiakirjassa syyskuussa myös. Ja näiden analyysien puitteissa ja tässä analyysivaiheessa, niin emme löytäneet mitään mahdollisuutta, joka sallisi sen, että voisimme päättää, että varainsiirtovero EU-tasolla – ei muka haittaisi kilpailukykyämme, siis meidän finanssisektorimme kilpailukykyä, ja että tämä ei sitten johtaisi sitten varojen siirtoon, siirron toiminnan siirtymistä Euroopan ulkopuolelle, niin komissio painottaa tässä sitä, että me tulemme jatkamaan sitä, että varainsiirtovero ottaisiin käyttöön globaalisti komissio on selkeästi sitoutunut tähän toimintaan. Kuitenkin samalla me katsomme tällaista rahoitustoimintaveroa eu tasolla. Tietenkin pitää tehdä ensin hyvin pitkälle menevä vaikutusten arvio vero- ja rahoitussektoriin liittyen, ja olemme tietoisia myöskin siitä, että tässä vaaditaan myöskin analyysi erilaisista vaihtoehdoista, ei pelkästään niistä, mitä tässä tiedonannossa on mainittu, vaan pitää myöskin aktiivisesti katsoa muitakin vaihtoehtoja. Ja yksi näistä vaihtoehdoista on varainsiirtovero EU-tasolla. Mutta tämä vaatii vielä vaikutusten arviointia tietenkin. Tämähän on selvä. Gracias, presidente. En el contexto de, del rescate. <clears throat> Kiitos. Mitä tulee Irlannin pelastusoperaatioon? Paljon on sanottu, yhteen on sanottu. La consolidación de la base imponible para hacer posible las comparaciones. On paljon puhuttu yhtiöverosta ja uskon, että komissio aikoo tutkia sitä, minkälainen pohja voisi olla tällä maksuliikenneverolla. Mitä tulee kilpailun vinoutumisen estämiseen, mitä tulee 12,5 prosenttiin, mitä yritysveroon tulee, niin eikö se voisi olla kilpailun vinoutumista ja voitaisiinko se jollain tavalla poistaa? I think, uh, first of all... Niin ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että tämänhetkinen käytännössä säännöstö, siinä on selkeät kriteerit Täällä on viisi kriteeriä, jotka määrittelevät ne toimintatavat, joita pidetään sitten haittaavina veromekanismeina ja käytäntö, säännöstö. Ei sinänsä ole mikään kriteeri, jotka määrittelisi sen, että kuinka teille on, tapahtuu tällainen haitallinen verokilpailu. Siellä, sellaista siellä ei ole. Johdannossani mainitsin jo, että tulemme katsomaan tämänhetkistä yritysverotusjärjestelmää käytännössäännöstön valossa. Ja tästä tullaan keskustellaan myöskin veropolitiikka työryhmässä, koska on aivan että menneisinä, menneinä vuosina parin viime vuoden aikana me olemme nähneet paljon kehitystä yritysverosuunnittelussa ja pyrimme katsomaan tätä asiaa, kun käsittelemme verojärjestelmien epäsopivuuksia ja muita asioita, jotka liittyvät tähän ilmiöön. Ja puhuin jo jäsenvaltioiden kanssa sitä mahdollisuutta, että voisimme syventää keskustelua käytännössäännöstön ja erilaisten kriteerien kohdalta, jota tässä säännöstössä on mainittuina. Tulemme keskustelemaan seuraavassa veropolitiikan työryhmässä vielä yksityiskohtaisemmin asiasta ja tulee veri, verotasoihin eri maissa yleisesti, niin olen jo monet kerrat todennut, että en usko, että meidän tulee harmonisoida yritysverotasoja EUn puitteissa. Kyllä yritysverotuksessa saa olla pientä kilpailuakin, se saattaa auttaakin se saattaa olla terveellistäkin. Tietenkään ei eh, saa sallia sitä, että kaikki jäsenvaltioiden ongelmat ratkaistaan pelkästään sillä, että verotasoja nostetaan. Eikä minä oikeastaan tuen kyllä yritysverokantojenkin harmonisointia. Ja todellakin tällä, tällä hetkellä me olemme viimeistelemässä tätä asiaa koskevaa ehdotusta ja tulemme tekemään piakkoin ehdotuksen, jonka pohjalta sitten voidaan käydä keskustelua parlamentin kanssa. Me tulee verotasoihin. Minusta se on jäsenvaltioiden tehtävä arvioida heidän omia verojärjestelmiään ja ottaa huomioon myöskin makro- talouden, ympäristön ja sitten päättää tämän pohjalta, mikä verotaso on heille soveltuva niissä makrotalouden olosuhteissa, joissa he ovat. Sitten Ani. Kiitos paljon, kirja Proedre, Kiitos και εσάς κύριε Kiitos Kiitos komission jäsen, olemme erittäin iloisia siitä, että olette täällä tänään. Haluaisin heti jatkaa Ali McCarthyn kysymyksestä. Viime syyskuussa esititte verotuksen, joka koski finanssisektoria ja siellä on ehdotettu useita vaihtoehtoja, muun muassa maksuliikenneveroa, ja rahoitustoimintaa koskevaa verotusta ja komissio toteaa, että ensimmäinen näistä kaavoista, jota mahdollisesti tullaan kansainvälisesti soveltamaan ja toinen, jota on, toinen on sellainen kaavi, jota sovelletaan eurooppalaisella, Eurooppa-tasolla. Mitä puut, tulee tämmöiseen vaikutusarvion puutteeseen – tai siihen, että sellaista ei ole, niin millä tavalla te olette päätyneet omaan päätelmäänne ilman, että olette tehneet vaikutusarviota siitä, miten nämä eri järjestelmät toimivat. Komissiohan tietää sen, että mitä tulee maksuliikenne- tai finanssisiirtovero, paransiirtoveroihin, niin komissiollahan on hyvin voimakas sääntelyrooli ennen kaikkea kun puhutaan rahoitustoiminnasta ja siitä huolimatta komissio on ehdottanut Eurooppa-tasolla verotusta, joka koskisi finanssitoimintaa eikä suoranaisia varainsiirtoja. Haluaisin kuulla, miksi puolatte yhtä pikemmin kuin toista ilman, että olette tehneet tällaista vaikutusarviota ja vastataksenne, vastataksenne Rovan McCarthylle te olette puhuneet eh, kilpailun vaaroista, joita finanssisektorilla on ja niistä vaikutuksista, joita voi olla varainsiirtoverotuksella Eurooppaan. Ja tiedonannossanne puhutte myös mahdollisuudesta eh, tai tietystä tappioma mahdollisuusista silloin, kun puhutaan tästä varainsiirtoverosta. Miten olette voineet ennakoida tällaiseen, tällaista riskiä ilman, että tätä vaikutusarviota on tehty? Tai miten olette sanoneet, että tätä riskiä ei ole, kun puhutte nimenomaan tästä finanssitoimintaa, rahoitustoimintaa koskevasta riskistä? Thank you very much. Uh, Kiitos tästä. Täytyy todeta, minkä, minkä, minkä jo tiedättekin, me tästä jo aiemmin olemme puhuneet, että vuoden mittaan olemme tuottaneet aika yksityiskohtaisen analyysin tästä rahoitussektorin verotuksesta. Paitsi me, myös te tiedätte varsin hyvin IMFn työstä. Sieltä on myöskin tullut hyvin yksityiskohtaista tietoa ja analyysiä rahoitussektorin verotuksesta. Siinä tultiin tode, siihen lopputulokseen, että tämä että tällä transaktioverolla saattaisi olla enemmän kielteistä kuin myönteistä annettavaa. Hekin herättävät, että katsotaan mieluummin tätä rahoitus toimintaa, jonka, josta pyrittäisiin siis löytämään vaihtoehtoja. Ja näiden analyysien perusteella päädymme sitten tähän poliittiseen ää, suunnan ottoon, jota, josta lokakuussa päätimme, että totesimme, että tämmöinen tällainen ää, rahoitusvero olisi hyvä noin globaalilla tasolla ottaen huomioon nämä globaalit rahoitustarpeet, mutta että tässä vaiheessa meillä ei ollut selvää näyttöä siitä, että tällainen transaktiovero, etteikö, miten tämä transaktiovero sitten näiden varojen siirtoon, siirtoihin vaikuttaisi että voitaisiinko esimerkiksi se sitten siirtää transaktionsa johonkin toiseen maahan, halvempaan maahan esimerkiksi. Se on yksi ulottuvuus, jota piti, piti ottaa huomioon. Ensimmäiseen kysymykseen viitaten voisin todeta, että tämä vaikutusten arviointi on tulossa lähikuukausina Siinä yhteydessä analysoidaan use, useita ää, ää, vaihtoehtoja, rahoitustoimintavero, transaktiovero, tämän tyyppisiä eri vaihtoehtoja siinä sitten esille tulee. Verokannan laajuus esimerkiksi on, on tärkeä muuttuja veropohjan laajuus on tietysti tärkeä tekijä, sillä koska mitä kapeampi se on, sitä epätasa-arvoisempiin tilanteisiin se saattaa johtaa sitten näiden rahoitusinstrumenttien huomioimisen suhteen. Eli kaikkia näitä aihekokonaisuuksia sitten arvioidaan tässä vaikutuksen arvioinnin yhteydessä, minkä jälkeen meiltä on sitten luvassa konkreettisempia ajatuksia etenemistavoista tällä sektorilla. Tässä on selkeästi näkynyt selkeitä heikkouksia, siis rahoitussektorin osalta, koska yleisesti ottaen se on näiden järjestelmien, verojärjestelyjen ulkopuolella kokonaan. Sen vuoksi eh, eh, juuri tämä transaktioveroajatuskin on nostettu esille, että mitä, mitä tulee sitten näiden eh, tähän, tähän ottaa, ottaa yritykset, yritysten eri asemat huomioon, se on hyvin paljon vaikeampaa kuin verotuksen uudelleen kohdantaminen, yritysten uudelleen kohdantaminen on huomattavasti hankalampaa. Täytyy muistaa, että, että, että tämä, tässä ovat kysymyksessä samantyyppiset riskit näiden vero, eri veromallien osalta transaktioveron riskit ovat erilaiset kuin sitten rahoitustoiminnan veron riskit. Okay, thank you. Um, Udo. Äh, Herra komissaari, minun pitää tulla nyt aika epätepulaatimaattisesti todeta, ettei minulla sellaista kuvaa, että me huomenna luemme, luemme samoja lehtiä, kun, kun me katsomme talouspoliittisia asioita omilta kanteiltamme. Täällä puhutaan suurista summista, joita käyttää meidän yhteiskuntamme pankkien tukemiseen 30-40 prosenttia PKTstä on laittu pankkien pelastusvarjoon. Ja nyt puhutaan sitten kriisimekanismeista. Ja Irlantiin pitää, pitää poistaa 10 miljardia talousarviosta, että maa vakautuisi. Tällainen leikkauspaine on edelleenkin olemassa yhteiskunnassa. Ja komissio on sitten hyvin hitaasti ollut tuo tekemättä oikeastaan mitään, mitä tulee tälle tulopuolelle. Eikä tulopuoli juuri sillä sektorilla, joissa sitten spekulaatiovoittoja kerätään. Ja miten voitaisiin sitten saada nämä voittoja kärineet maksamaan oma osuutensa? Tämä on vakava kysymys. Tämän takia haluan puhua näin dramaattisesti. Tämä parlamentti vaati teitä varainsiirtoveron yhteydestä kemään toteuttavuustutkimuuden, ei pelkästään Euroopassa, vaan maailmassa. Nyt te toteatte, että tämä äh, aktiviteettivero olisi teidän sydäntänne lähellä. Eikö teillä nyt ole sitten sellainen kuva, että tavallaan tässä verottaisiin niitä tavallisia pankkiasiakkaita ensisijaisesti, eikä rahoja ammenneta sieltä, missä spekulatiivisia voittoja on kerätty? Tämä kyllä on minusta vaikea, vaikea olla samaa mieltä teidän kanssanne tässä asiassa. Ja meidän pitääkin katsoa, tarvitaanko tällaista varansiirtoveroa Euroopassa vai ei. Te puhutte tästä tutkimuksesta, joka tulee sitten jossain vaiheessa. Tuletteko tähän vaan keräämään vanhoja tietoja, vai onko teillä uusia tutkimuksia menossa komission taholla? onko jotain tieteellisesti perusteltua tietoa olemassa. Ja sitten minua vähän kyllä nyt harmittaa tällainen piiloleikki komission kanssa. Nämä teidän esittämän kannat, oletko nämä sitten komission puheenjohtajan kantoja myös? Ja onko tämä toimimattomuus äh, varainsiirtoveron yhteydessä. Onko tämä komission yhteinen kanta? Jos, äh, jos on, niin puhutaan tästä, mutta jos ei, niin puhutaan sitä myöskin. Ja kyllä komission pitää antaa selkeä vastaus Euroopan parlamentille, koska me olemme taas sitten vastuussa kansalaisille. Well, I... Haluaisin korostaa, että kuluneiden kuukausien aikana me itse asiassa olemme tehneet valtavasti työtä tällä alalla. Joten minun on tosiaan torjuttava valituksenne siitä, että komissio ei tee työtään. Me teemme pikemminkin paljon. Me analysoimme tilannetta ja tietysti on helppo sanoa, että okei, okay, otetaan vero tai toinen – mutta meidän on tosiaan hyvin selvästi arvioitava, minkälaisia vaikutuksia tällaisilla päätöksillä on. Jos katsotaan niitä riskejä, joita näemme, jos ne toteutuisivat ja tiet, jo, joku toiminta siirrettäisiin toisille markkinoille, niin silloin ne tulot, joita tästä verosta voisitte odottaa, niin olisivat huomattavasti pienempiä kuin odotuksenne – Joten se hyöty, mitä te odotatte, niin se ei koskaan toteutuisi. Joten meidän on analysoitava tilannetta ja siitä, sitä, minkälaisia mahdollisia vaikutuksia näillä päätöksillä on. Siis hyvin selvästi meillä on tähän saakka ollut kokemuksia ja ne kokemukset, joita meillä on, eivät osoita tai sitä, että vero tai ne maat, jotka ovat tällaisen järjestelmän halunneet ottaa, niin toimisi erittäin hyvin. Vuonna 1992 Ruotsissa kokeiltiin tätä ja hyvin monet transaktiot Ruotsista siirrettiin yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Meillä on myös sieltä kokemuksia – jossa oli tällainen leimaverojärjestelmä, mutta olisi hyvä keskustella myös maan viranomaisten kanssa siitä, miten tämä toimii ja millaisia tuloksia se tuottaa. Joten halusin korostaa sitä, että tämä on todella monitahoinen, monisärmainen, vaikea väline ja meidän on ymmärrettävä, että emme keskustelleet menemällä mitenkään teknisiin yksityiskohtiin, eli mikä olisi veropohja ja minkälaisesta toiminnasta verotettaisiin. Ja siis me, siis johon tätä veroa voitaisiin soveltaa. Joten tämä asia on erittäin vakava ja komissio suhtautuu siihen hyvin vakavasti ja me aiomme esittää tosiaan hyvin syvällisesti analysoidun mahdollisen ratkaisuehdotuksen. Ja tietysti meidän on arvioitava muita ehdotuksia ja muitakin päätöksiä, joita tällä alalla tehdään. Ja yritettävä arvioida myös yhteisvaikutusta, kaikkien toimien yhteisvaikutusta. Sellainenkin arvio on tehty, mitä Basel kolmoseen tulee, niin sehän tietysti merkitsee tiettyjä vaatimuksia rahoitussektorilla. Ja meidän poliittiset suuntaviitamme, suuntaviivamme siis jäsenvaltioiden päätöksestä, siis siitä, minkälaisia esimerkiksi mitä tulee transaktioveroon, rahoitusmarkkinoiden toimintaa koskevaan veroon. Siis tässä on kysymys hyvin suuresta alueesta, josta on keskusteltava ja on hyvin tarkoin myös yritettävä analysoida kaikkien näiden välineiden yhteisvaikutusta, koska on meidän etujemme mukaista, että rahoitussektori Euroopan unionissa säilyttää maailmanlaajuisesti kilpailukykynsä ja että se voi rahoittaa meidän liikkeelle yrityksemme ja myös osaltaan takaa Euroopan unionin talouskasvun, jota pahasti kipeästi tarvitaan. Thank you very much. My question is regarding the CCCT. Muutama sana tähän, tästä transaktioverosta vielä minä kannatan siis ihan, että kaikille tulee selväksi, jotka tukkii kaikki porsaanreijät ja veropakolaisuuden. Ja kannatan kaikkia keinoja, joilla voidaan helpottaa EUn rajat ylittävää kaupankäyntiä ja vero, verotuksi. En tiedä, onko tämä sitten tämä konsolidoitu yritysveropohja sellainen keino, ja on mielenkiintoista, että että, että äh, parlamentaarikot ja assistentit olivat äh, asiaa käsittelevässä seminaarissa läsnä pari viikkoa sitten. Eli kyllä tämä asia ei kiinnosta tässä, tässä talossa. Ja esimerkiksi assistentit yrittävät parhaansa mukaan päästä jyvälle, mistä on kysymys. Tämä on äh, monimutkainen asiakokonaisuus toki. Kaikki yritykset, jotka toimivat rajan yli, tällä hetkellä. Ja, ja sen on kysymys, että, kysymys siitä, että voidaanko kustannuksia siirtää esteettä maasta toiseen toimivissa yrityksen yrityksen sisälläkin. Mitä, mitä tulee varainsiirto? Kysymys on siitä, millä, millä tasolla pitäisi oikein sitten toimia, kun tätä yhteistä veropohjaa mietitään Tämä edellyttää poliittista keskustelua. Jos sitten taas äh, näitä, tätä äh, jyvitetään äh, pääomien kustannustason ja muun mukaan, niin silloin joudutaan taas sitten uuteen keskusteluun, jotta, jotta nämä verotulot sitten voitaisiin eri asianomaisten maiden kesken jyvittää. Siis varojahan tietenkin aletaan siirtää sitten, jos päädytään tähän vähin mini minimiveroratkaisuun. Sitten tietysti tämä äh, mahdollinen optionaalisuus on myöskin, että vaihtoehto vaihtoehtoiset äh, mallit, jossa komissio äh, eh, ehdottaa, että, että yritys voi sitten valita, minne, minne veronsa maksaa. Harva yritys minun tietääkseni varitsee sellaisen maan, jossa yritysvero on korkeampi kuin naapurissa. Tällainen vaihtoehtoinen, vaihtoehdon sisältävä järjestelmä johtaa siihen, siihen, että jäsenmaissa on sitten kaksi rinnakkaista järjestelmää, jolloin sitten byrokratia kasvaa, niin missä se optionaalisuus sitten oikein piilee ja mitä, mitä hyvää siitä seuraa. Se ei yksinkertaisesti toimi, jos yrityksille jätetään tämä valinnanvara. Mitä sitten tämä byrokratiaan tulee, sen hillitsemiseen tulee? Mehän tarvitsemme siis kasvua, kasvuyrityksiä, ja, ja jos yri, yri, yritys lähtee tähän konsolidoituun yritysveropohjaan, heidän täytyy silti kuitenkin tehdä äh, tilinpäätöksensä äh, kansallisesti tai alueellisesti ihan no, juristasyistä. Tietysti tietyt äh, äh, vaikutusten arvioinnit ovat osoittaneet esimerkiksi, että, että muutamien tilitoimistojen tekemät tutkimukset osoittaneet, että se taas sitten tulee kustannuksia äh, lisäämään ja kasvamaan. Kun nyt on näitä kysymyksiä, on tässä tukku, ja minä nyt sitten kysyn sieltä suoraan, komissaari, mitä muita ehdotuksia teillä on ää, äh, takataskussa, jotta ää, äh, rajat ylittävä kaupan, kauppa voisi virkistyä, verotus yksinkertaistua ilman tällaista konsolidoitua yritysveropohjaa ja sen luomista? Uh, yeah, of course, uh, you, uh, you raised... Niin, otit uh, esille monia asioita, jotka ovat vielä keskustelun kohteena komissiossa. Kuten totesimme, olemme loppuvaiheessa arvioimassa näitä asioita. Tietenkin monia vaihtoehtoja on olemassa vielä. Tämänkin on vaikutusten arvion luonne meidän pitää katsoa erilaisia vaihtoehtoja. Vapaaehtoiset ja pakolliset järjestelmät tai, tai sitten tällainen yhdistetty tai ei yhdistetty yritysveroperusta. Tässä on erilaisia asioita, jotka ovat jo vaikutuksen arvion alaisena, mutta on totta, että meidän ymmärryksemme tässä vaiheessa asioista on se, että tällainen yhteinen konsoloitu veroperusta voisi toimia. Ja tällä voitaisiin sitten saavuttaa niitä tavoitteita, jotka ovat hyvin tärkeitä yrityksille siirtohinnottelun suhteen ja myöskin kaksoisverotuksen tai verottamatta jättämisen suhteen yrityksissä. Oikeastaan yritykset itse tukevat täm, tätä ajatusta. Ja myöskin luotan heidän tukeensa, kun ehdotus sitten tulee kollegiosta ulos. Olen samaa mieltä sinun kanssasi, että kyseessä on vaikea aihe. Tietenkin suhteellisuusmuotoilu on yksi asia, jota pitää katsoa vielä tarkkaan ja käydä keskustelua tästä. Mutta kun ottaa huomioon nämä edut, joita ehdotuksesta tulisi, ja taas sitten mahdollinen hallinnollinen taakka, niin minusta ehdotuksen pitäisi ottaa kyllä tämmöinenkin huomioon. Mutta jos ajatellaan muita vaihtoehtoja ja muita aiheitakin, totta kai suuri osa minun toimintaani liittyy siihen, että vähennetään näitä esteitä markkinoilta. Joten toivon, että tämän keskustelun yhteydessä, kun puhutaan Alvista – niin pystymme sitten selvästi vähentämään hallinnoista taakkaa alvin yhteydessä. Olemme arvioineet, että alvi-järjestelmä juuri aiheuttaa hyvin suurta hallinnoista taakkaa. Ja kohtaan huomioon nämä viimevuotiset tapahtumat, IT-alan kehitys, niin kyllä tämä varmaan sallisi sen, että voisimme luoda modernimman ja paremman järjestelmän, joka ottaisi huomioon myöskin yritysten hallinnollisen taakan. Ja ottaisi huomioon myöskin kaksinkertaisen verotuksen asian. Tästä tulee tiedonanto myöskin ensi vuoden alussa ja tähän liittyy myös konkreettisia ehdotuksia. Tätä pitäisi myös yksinkertaistaa, jotta yritysyhteisön elämä helpottuisi. Ennen tätä vakautettua yritysveroperustaa ainoana välineenä, e, jolla voidaan helpottaa yritysten toimintaa. Täällä on kyllä monia muitakin välineitä valmisteilla. Thank you, Jean-Paul. Kiitoksia, Jean-Paul. Monsieur le commissaire, Herra komission jäsen, kun kuuntelen teitä, niin haluaisin sanoa, että hyväksyn tosiaan, jota minä ku, ku, tunnen suurta sympatiaa teitä kohtaan. Siis kun olen kuunnellut teitä ja kuunnellut teidän vastaavan kysymyksiin, me, niin haluaisin sydämellisesti sanoa, sanoa, että tunnen erittäin suurta sympatiaa, mitä tulee sanan etymologiaan sympatia tarkoittaa sitä, että kärsitään myötä kärsimistä, eikä pikemminkin, eh, siis tässä on kysymys siitä, että kärsitään teidän mukananne. Ja sen teen, koska en usko, että haluatte tosiaan edistää asioita tällä alalla. Ja teillä on varmasti kaikkein vaikein salkku komissiossa, koska jatkuvasti joudutte äh, törmäämään jäsenvaltioiden vastahakoisuuteen ja erilaisiin painostusryhmiin, jotka ovat riippuvaisia mitä absurdeimmista tekijöistä, tahoista, mitä rahoitusmarkkinoihin tulee. Haluaisin toistaa sen kysymyksen, jonka herra Garcia Marca jo toisti, ja myös pedagogiaa tämäkin on. Milloin meillä on tämä konsolidoitu pohja? Olen kuullut tästä puhuttavan vuodesta 2004 alkaen. 2005-2006 teidän edeltäjänne sanoi, että se on teknisesti mahdotonta. Haluaisin sanoa, että miksi me, siis me kuuntelemme EKPn edustajaa iltapäivällä. Siis, siis en puhu tässä harmonisoinnista, vaan koska voisimme saada tällaisen kansallisuuden veropohjan niin, että emme tosiaan menettäisi tuhlaisimme aikaa. Haluaisin myös sanoa tai antaa teille pienen ystävällisen neuvon. Käyttäkää parlamentin tukea, jotta voisitte verotusasioissa edetä. Teillä siis mitä kuulette täällä, niin varmasti kuulette, että hyvin suuri enemmistö on tämän verotusasian takana. Siis mitä kansalaiset haluavat, kun puhuvat meiltä, he puhuvat meiltä Euroopasta. Euroopasta, puhut meille Euroopasta. Siis on kysymys verotus Euroopasta myös. Haluaisin tosiaan vielä toistaa ja sanoa, että tunnen koko sympatiaa teitä kohtaan. Thank you very much for this. Uh, no, kiitoksia näistä kannustavista sanoista. minä tietysti pidän parlamenttia luonnollisena äh, liittolaisena niin näissä verokysymyksissä. Tottahan on, että, että neuvostossa on hyvin vaikea saada mitään päätöksiä yksimielisyysperiaatteen pohjalta. Ja, ja par- parlamentti tietysti voi tältä näillä, näillä tärkeimmillä sektoreilla sitten omaan painostusvoimaansa käyttää. Rova puheenjohtajan kanssa meillä oli hiljan keskustelu siitä, miten tärkeää on, että, tämä, että parlamentti on, pyrkii ennakoimaan kotimaissaan näitä tilanteita ja propagoimaan näiden veroasioiden puolesta. On tärkeää, että kansalliset parlamentit näitä asioita pohtivat ja painostavat sitten omaa hallitustaan eh, silloin, kun näistä ehdotuksista siellä päätetään. Eh, täällä parlamentin kanssa olen eh, toki kiinteässä yhteistyössä, samoin kuin sitten kansallisten parlamenttien kanssa. Ja näin sitten varmaankin näissä asioissa on helpompi saavuttaa edistystä. Uh, Kiitos, se Provence. Merci, monsieur le commissaire. Komission jäsen, mitä tulee verotukseen, niin pieni kommentti. Eihän ole tässä kysymys sellaista ehdotuksesta, joka olisi vain yksi monien joukosta, vaan sellaisesta, joka toisi enemmän rakennetta Siis tässä ei ole kysymys pelkästään pankeista, vaan kaikesta alalla ja siis rahoituskapasiteetista ja sellaisesta, mikä tarjoaa hyvin suuret mahdollisuudet. Älkää käsitelkö tätä yhtenä, yhtenä ehdotuksena muiden joukossa. Haluaisin puhua kahdesta eri aiheesta. Irlannissahan on nähtävissä se, että verotuksella on hyvin päättäväinen merkitys, mitä kasvuun tulee tai siihen tapaan, jolla valtio ja talouskasvu toimivat. Tätä voidaan kutsua varovaisesti suureksi makrotaloudelliseksi epätasapainoksi. Ettekö ole sitä mieltä, että mitä taloushallintopakettiin tulee ja tähän tulostaulukkoon, jonka aiomme saada aikaan, että siihen pitäisi saada myös verotustekijän mukaan – verotuselementti, koska Irlannin mallissa voidaan nähdä se, että mitä kansa, monikansallisten eh, yritysten toimintaan tulee, siis niillä ei ole mahdollisuutta eh, kannustaa koko taloutta. Haluaisin toistaa vielä kysymyksen, niin ettekö ole sitä mieltä, että näihin indikaattoreihin tulostaulukossa pitäisi ottaa mukaan verotus, kun puhutaan tästä makrotaloudesta epätasapainosta. Ja toinen kysymys, parlamentti on mobilisoinut, siis kun on puhuttu säästöjen lähdeverosta. Ja tässä on kysymys siis automaattisesta tiedotusvelvollisuudesta kumppaneille ja kriisin, kriisiä ennenkin, mitä tulee näihin verotusparatiiseihin, niin tämä kysymys oli hyvin keskeinen ja sen jälkeen se on vielä saanut enemmän merkitystä. Ja, kolleganne, ja kollegio on aina sanonut, että, että on ollut sillä kannalla, että pitäisi taistella näitä veroparatiiseja vastaan. Siis tässähän keskeisenä on informaatio, tiedotusvelvoitus. Ja tämähän toimii kahden välisesti ja jos on Esimerkiksi kysymys siitä, että pitäisi saada Sveitsin kanssa sellainen sopimus, joka itse asiassa vie meiltä kaiken voiman, mitä neuvotteluasemiimme tulee. Ja tällä tavalla esimerkiksi joku jäsenvaltio voi periä 30 miljardia euroa ja samalla se vie tasapainon koko järjestelmältä. Siis mitä tulee eurooppalaisen solidaarisuuteen, jäsenvaltioiden mahdollisuuteen, siis tämähän kaikki vaikeuttaa sitä, että me soveltaisimme jonkunlaista tiukkaa talousjärjestelmää. Uh, yeah, for the beginning, very, very uh, quick. Niin aluksi siinä mainita vaikka finanssisektorin rahoituksesta. On totta, että tämän sektorin rahoitus meidän työohjelmassamme on yksi avain ehdotuksia, yksi niitä strategisia ehdotuksia, joita työstämme. Ja olen myös sitoutunut tämän työn loppuun viemiseen. tulee tällaisen hallintoon, ja verotusasioihin. Olen samaa mieltä äh, sinun kanssasi, että menneisyydessä suurin osa meidän mielenkiinnostamme on kiinnittynyt juuri valtion budjettivajemenettelyihin ja katsotte enemmänkin tätä menopuolta. Emmekä ehkä kiinnittäneet tarpeeksi tulopuolelle huomiotamme kun arvioimme tilannetta jäsenvaltioissa. Tämän takia minä toimin tässä yhteistyössä tulon laatu puolella, se meidän pitää katsoa sitten sellaisia välineitä, joita meillä kädessämme, että voimme arvioida sitten tulopuolta. Voidaan ottaa huomioon myöskin makrotalouden tilanne – paremmin meidän tulevaisuuden kehityksen arviointien yhteydessä jäsenvaltioissa. Eikä tämä aihe tulee ottaa esille. Ja meillä on myöskin kehitteillä soveltuvia välineitä tämän, tämän tekemiseksi. Joten tämä on yhteisötoimintaa myös. Sitten tämä kysymys veroparatiiseihin liittyen ja miten toimia sitten näiden kanssa. On aivan totta, että me Euroopan unionissa me pyytäisimme tästä automaattista tietojen järjestelmää, tietojen vaihtojärjestelmää siis, joka sallisi sitten meille sen, että voisimme nopeasti ottaa ottaa asiat esille. Mutta on myöskin OECDn standardeja olemassa, jotka vaativat meiltä sitten tietoja vaihdon pelkästään pyynnöstä. Ja tiedän, että monet maat maailmassa ovat tällä hetkellä panemassa täytäntöön OECDn standardeja tämäkin asia pitää ottaa huomioon. Minä kävin Hongkongissa, Makaossa viime kaudella viime, ja puhuin tästä tietojenvaihdosta, pyynnöstä ja totesin, että me pyrimme edelleenkin siihen, että, että painostamme heitä etenemään asiassa. Oman mikrofonia. Ja, but, but... Niin, se on totta, mutta tämä on toinen aihe johon palaan myöhemmin. Kansainvälisissä puitteissa, joita meillä on tällä hetkellä käytössä, jotka mainitsin myöskin komission tiedonannossa verotuksen kehityksestä ja myöskin meidän kauppapolitiikan tiedonannossamme, jossa puhuttiin siitä, että meidän politiikkaamme laittaisi myöskin sitten sopimusten yhte- neuvottelun yhteydestä ja verotuslausekkeita. Ja kun jatkamme neuvotteluja, niin puhuttaisiin myöskin hallintoasioista näiden maiden kanssa. Ja olemme jo tällä hetkellä neuvottelemassa monen kolmannen maan kanssa näistä asioista. Ja tulee Sveitsiin. Niin on totta, että Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta ovat tällä hetkellä neuvottelemassa kahden kesken heidän kanssaan. Ja tämänhetkisessä puitteistossa ei tinkään, mitenkään estetä tätä näin. Näin voidaan tehdä tällaisia somuksia, voidaan neuvotella ottaen niinkin huomioon, etteivät ne sitten riko mitenkään olemassa olevia somuksia. Joten uskon hyvin vahvasti, että Saksa ja ystänyt kuningaskunta he, he voisivat äh, tukea myös meidän periaatteitamme näissä vaikeissa neuvotteluissa äh, Sveitsin kanssa liittyen näihin kysymyksiin. Ja pitää todeta, että nämä neuvottelut eivät ole niin yksinkertaisia kuin joskus kuullaan jostain joltain tahoilta. Joten katsotaan, mikä tulos näistä nyt sitten seuraa. Kiitoksia, Sven. Commissioner, thank you for... Kiitos, komissaari. Kiitos, että, että tulitte paikalle mm, käymään tätä hankalaa keskustelua. Tämä on hyvin äh, raskas aihe. Olen Jean-Paulin kanssa yhtä mieltä kyllä siitä, että, että te olette aika hankalassa jamassa näin institutionaalisestikin ajatellen. Mutta minusta tilanne on nyt kumminkin muuttunut. Oletteko te, en ole varma, oletteko nyt onnistuneet ottamaan tämän muutoksen huomioon strategiassanne ja siinä, miten valmistaudutte tulevaan ja se kuvastuu näistä myöskin tekemistä ehdotuksista ajatellaan tätä taloushallinto nyt, nämä ehdotukset, mitkä nyt on tehty, olisi, ratkaisut, joita niihin on päästy, olisivat olleet mahdottomia muutama vuosi sitten. Esimerkiksi kollegan Barnierin ehdottamat muutokset olisivat olleet täysin mahdottomia muutama vuosi sitten. Te kuitenkin minusta vielä noudattelette tällaista pala palalta lähestymistapaa, joka ei ole suinkaan sopusoinnussa sen kanssa, että joissa kuissa jäsenmaissa on valtavat valtionvajeet, julkisen talouden vajeet, vajeet ja äh, sitten kuitenkin, että, että halua, ha, halua verokilpailua, mutta kuitenkin haluatte estää samalla, estää minimi verotason kehittämisen, joka on tällaista vanhakantaista ajattelua. Minä haluaisin, että, että teillä näillä teiltä, teillä näillä teiltä näillä eri sektoreilla tulisi äh, pontevia tomeria ehdotuksia, niin kuin Barnier tekee. Ja sitten äh, sitten täällä parlamentissa sitten äh, ne esittelemässä. Esimerkiksi juuri sovittu vähimmäisyritysverotustasosta 25 prosenttia, joka olisi ollut mahdoton ajatus vielä muutama vuosi sitten. Yksi konkreettinen kysymys koskee tätä maakohtaista raportointia. 12, 2011 toimenpideluettelosta se puuttuu, mikä on sääli, koska parlamentti on sitä penännyt useaan otteeseen Eli voisitteko kenties markkinakollegallenne kollegallenne tätä tietysti vielä esittää? että toivottavasti sitten voitaisiin edetä tässä varovaisuudesta tällaisen toimen miehen tasolle, että te voisitte ottaa tämän vastuun kantaaksenne tietäen, että tämä institutionaalinen tilanne on haastava, mutta, mutta e- jäsenmaat, jotka kaipaavat hallituksia kumppanihallituksiltaan, kunnatuksiltaan, joutuvat vaikeaan tilanteeseen silloin, kun he joutuvat miettimään näiden Tomerin ehdotusten kaatamista esimerkiksi. Uh, uh, Myös lyhyesti mitä tulee ehdotuksiin, niin minun on sanottava, että parin edellisen neuvoston kokouksen aikana jokaisessa ECOFIN neuvoston kokouksessa olemme käyneet yhdestä toisesta verotusta koskevasta aiheesta keskustelua ja mitä tulee yritysveroon, niin olemme kaksi kertaa syyskuussa ja lokakuussa keskustelleet neuvostossa tästä. Ja uskokaa minua, nämä keskustelut eivät ole helppoja ja jäsenvaltiot eivät liioin ole millään tavalla yksimielisellä kannalla, vaan tässä on hyvin suuria eroja. Ja siksi meidän on esitettävä hyvin selkeä tilannearvio ja se, mitä, mitkä tämän ehdotuksen edut ovat tai hyödyt ovat. Mitä tulee sitten maakohtaiseen raportointiin? Tämä on komission pöydällä parhaillaan tämä ajatus ja olemme parhaillaan käymässä konsultaatioita aiheesta. Ja sitten tämän kuulemiskierroksen perusteella esitetään joitakin konkreettisia ehdotuksia – Joten meidän on otettava huomioon yksi aihe, eli se, että mitä maakohtaiseen raportointiin tulee, niin sehän tietysti lisää avoimuutta, mitä tuloihin tulee per maa, mutta on otettava huomioon myös se, että verotuks ja verotuksen Siis tässä nämä tilinpäätös- tai kirjanpitojärjestelmät eivät suinkaan mene yksiin, siis maiden ja yritysten. Tietysti tämä lisää avoimuutta ja, ja tekee maan tilanteen paljon selvemmäksi. Kiitoksia. Luetan puhujalista vielä uudestaan, kun pari on tullut lisää tälle näin. Seuraavaksi Philip Lambert. Felt, then Roddy Kratzer, then Gay Mitchell, and that's then, yeah. Ja siinä sitten tämä lista olikin. Filip, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra komissaari, 1800 äh, luvulla kun ihmiset puhuivat siitä, että vaikka terveysvakuutus tai, äh, tai sosiaaliturva luottaisiin, ihmiset sanoivat, että ei, ehkä tehkö näin, tämä tappaa talouden. Ja me, me sitten tehdään tämä sosiaaliturvaloppaus kuitenkin. Sitten seuraavalla vuosisadalla, kun puhuttiin tästä alvin luomisesta, niin monet puhuvat, älkää tehkö näin. Tämä tappaa yritykset ja talouden. Ja meillä luotiin sitten Alvi järjestelmä, eikä se tappanut taloutta. Nyt ollaan seuraavalla vuosisadalla taas tällä vuosisadalla. Ja monet ihmiset haluavat tästä varainsiirtoveroa. Ja muistan, että ei, älkää, älkää Ehkä tämä ei tapa taloutta, mutta tämä tapaa rahoitussektorin. Ja älkää tehkö näin. Ja uskon, että varmaankin meille tulee tämä vero ja mitä pieminen sitä paremmin. Herra komissaari, komission toiminta kollegiossa, kun katson sitä, ne, katson näitä erilaisia toimintakenttiä, että, että tarvitaan vaikka rahoitussektorin tai pankkien pelastamista ilman, että osakkeenomistajat otetaan tässä vastuuseen. Kun katsotaan komission suhtaan, suuntaan ja kun neuvosto vaatii, että pitää leikata menoja, niin minusta tuntuu, että tässä tällainen nopea toiminta ja tällainen asiaan tarttuminen, niin miten, missä on tässä on sitten tällaista vaikutusten arviointi tai näiden toimenpiteiden yhtenäisvaikutusten arviointi? Älkää vain luulko, että tämä on tarpeen, mutta taloudelle – ajatteleeko kukaan sitä, että vaikuttaa, arvioida näiden nopeiden toimenpiteiden vaikutuksia ja mitä tulee sitten veroon tai muihin verotoimenpiteisiin. Meidän pitää miettiä sitä. Meidän pitää katsoa kokonaisvaikutuksia, vaikutusten arviointia. Odottakaa hetki. Ei mitään kiireellisyyttä, ei mitään hätäilyä. Käyttäkää me aikamme hyväksemme. Ja sitten kun puhuit, että pidän verokilpailusta, niin tämä vaikuttaa vähän siltä, että hallitukset ovat tavallaan käyttäneet paljon varoja ihan noin vain ja vähän turhaan. Ja sitten kilpailu pitää sitten kurissa. Mutta kun me katsomme rahoitussektoria, niin tämä teollisuus, sitä nyt vetää tällä hetkellä yksi ainoa asia. Pelkkä selkeä ahneus. Tästä on kyse. Ja jälleen kerran, mitä toimia on nyt tehty? Kysymyksen on hyvin selkeä. Herra komissaari, ei tämä ole kyseessä nyt teidän henkilönne, vaan koko kollegio kokonaisuudessaan. Missä on tässä tulivoima, missä on nopeat toimet? Kiitoksia. Well, uh, if to answer uh, very shortly... Uh, tässä lyhyt, lyhyt vastaus oli se, että tehän koko ajan arvostelette meitä siitä, että että, että, ei tule, että, että me teemme näitä ehdotuksia, veropoliittisia ehdotuksia ilman vaikutusten arviointia. Kysymyksessähän ei, kys, ei ole päätöksestä, joka vaikuttaisi vain yhteen tai kahteen jäsenmaahan, vaan <laughs> tämä, nämä päätökset liikuttavat koko unionia Ja, ja sen, sen, sen, sen vuoksi näitä vaikutuksen arviointeja tarvitaan. Minun mielestäni tämmöiset vaikutuksen arvioinnit, vaikutuksen arvioinnit tässä yhteydessä ovat, ovat tarpeen, niin ne on oltava perinpohjaisia jäsenmaat, jotka kehittelevät näitä pantavia paketteja, eivät tietenkään tapahdu kevyin perustein. Ajatellaan vaikka Kreikan valtionhallinnon toimenpiteitä, Irlannin paketti samoin on yksi hyvä esimerkki. Monet toimenpiteet, useimmat toimenpiteet tietysti kohdentuvat menopuoleen, mutta kyllä siellä tulopuolellakin on, on monenmoista hanketta. Jos ajatellaan näiden jäsenmaiden toimenpiteitä, useimmat, että väitetään, että useimmat toimenpiteet kohdistuvat vain menopuoleen, niin se ei suinkaan pidä paikkansa. Puheenjohtaja, minulla on hyvin pieni minikysymys niin, että komission jäsen ehtii tässä hengittää seuraava kysymystä ennen, joka, ja se koskee alvia. Lähetin kirjallisen kysymyksen teille, mutta en ollut tyytyväinen vastaukseen. Jos ostan Uncle Tom's Cabin Setä Tuomon tupa kirjan pokkarina, miksi maksaan silloin korkeampaa alv- eh, siis alemman alvin ja korkeamman äh, alvin silloin, kun on kysymys e-kirjoista, DVDistä ja niin edelleen. Me vaikuttaa siltä, että me eh, emme suosi näitä halvempia järjestelmiä näiden u- u- nykyaikaisempien sijasta. Ja komission pitäisi asialle tehdä jotain. Well, uh, you are well aware about... Olen hyvin tietoinen uh, uh, viime vuonna äh, käydystä näistä alvin helpotuksista – eri, eri sektoreilla neuvostossa, ja silloin neuvosto sopi tästä järjestelystä, joka nyt vallitsee tuolloin olin parhaiten tuntemani maan valtiovarainministeri. Ja sielläkin käytiin keskustelua näistä audio-, video- tai internet- kanavien välityksellä julkaistavien teosten aaven laskusta, mutta tuolloin jäsenmaat sen torjuivat. Jäsenmaat eivät olleet yksimielisiä näistä ehdotuksista. Mitä tulee näihin alvihelpotuksiin, haluaisin nostaa sen laajempaan yhteyteen. Huomenna äh, on itse asiassa luvassa äh, vihreä kirja näistä ALV-järjestelyistä ja, äh, ja alennetuista ALV-prosenteista ja poikkeuksista noin kokonaisuudessaan. Minu, minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että, että olisi aika, aika, aika hyvä ajatus tältä osin tasapäistää verotus ja, äh, jolloin sitten helpot, helpottuisi sitten se taso äh, tai toi pohdiskelu siitä, että mille tasolle sitten äh, nämä verot pitäisi kussakin maassa saattaa, jos me tässä vihreässä kirjassa tästä ehdotuksia on. Nykytilanne, nykytendenssi neuvostossa on sellainen, että äh, tuntuu olevan mahdoton saavuttaa yksimielisyys mistään äh, ALV-helpotuksista millään kaupan ala perustuu äh, muistaakseni viime, tai siis siihen verrattuna vuotiseen päätökseen silloin kahdeksan maata, jäsenmaata ilmoitti jo etukäteen vastustavansa kaikkia muita mahdollisia alvihelpotuksia jatkossa. Eli se on se päivän tilanne. Mutta tätä vihreän kirjan perusteella käytävässä keskustelussa varmaan tästäkin sitten kommentteja asian osaajilta on luvassa. Voti. Kiitoksia. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, minulla on kysymys teille. Se koskee, äh, siis edellinen äh, raportti komissiosta, jossa puhuttiin eurooppalaista verotusjärjestelmästä, niin siinä on, erilaisia, on eroja, jotka ovat aika huomattavia, mitä eurosediin tulee, mitä tulee sisämarkkinoiden vahvistamiseen, eikö voitaisi kuvitella, että voitaisiin tasoittaa erot, mitä veropolitiikkaan tulee ja myös mitä tulee niihin kriteereihin, joita sovelletaan, joita hyvä hallintotapa vaatii. Miten komissio on ajatellut pääsevänsä tähän konvergenssiin, joka tietysti merkitsisi sitä, että verotuskilpailu olisi tervettä. Well, so uh, actually one of, of... Niin, yksi vihreän kirjan tavoitteita on juuri ottaa esille se, että kuinka voidaan parantaa alvijärjestelmää Euroopan unionissa, jotta ottaisiin huomioon myös ne esteet, joita tällä hetkellä on yhtenäismarkkinoiden toiminnan tiellä. Ja että voidaan myöskin ottaa huomioon näitä poikkeuksia. Ja, ja huojennuksia. Ja missä meidän pitäisi sitten verottaa ää, täällä ää, kulutuspaikassa ja missä muualla. Kaikki nämä kysymykset ovat tietenkin tulevan alvijärjestelmän keskustelun yhteydessä relevantteja. Ja tämän keskustelun yhteydessä tulemme myös katsomaan sitten tulevaa alvistrategiaamme ja muillakin alueilla, joita me tulemme täytäntöön panemaan ja toimenpiteiden tulemme täytäntöön panemaan niin niissäkin pitää tietenkin pystyä kormaan paremmin verojärjestelmien välillä ja tehdä aloitteita kaksoisverotuksen välttämiseksi. Tulemme tekemään tällaisia ehdotuksia. Ja myös säästöpaketeista, jotka liittyvät siihen, että voidaan paremmin koordinoida yleistä markkinatilannetta. Niin, ja tämä keskustelu, jota, jota me käymme tällä hetkellä tulojen laadusta, tässäkin tarvitaan jäsenvaltioiden välistä parempaa yhteistyötä veroasioissa – mutta samalla ei saa unohtaa sitä, että täällä on läheisyysperiaatekysymyksiä ja, ja sitten itsenäisyyskysymyksiä, kuka vastaa mistäkin. Joten meidän pitää pitää nämä mielessä ja luoda verojärjestelmä näiden olosuhteiden mukaisesti, kun meillä on tällä hetkellä jäsenvaltiossa. No. Okay. Well, um, Chairperson, thank you and thank the Commissioner. Kiitoksia äh, komissaari. Mahtavatko kollegat äh, tajuta, että, että, että Iranissa äh, budjettikorjaukset ovat kuuden miljardin luokkaa ja sitten niistä tulee vielä, sitten vielä 15 miljardin säästöt tuonnepana. Varmaan voitte kuvitella, minkälaisen, minkä, minkä, minkä, pahassa jamassa kansalaiset näissä olosuhteissa olot. E, näissä olos, olo, olo, olosuhteissa on aika, aika, aika e, epähien, epähienoa ranskalaisten ja saksalaisten kollegojen e, tekopyhästi alkaa luorata, mikä olisi hyväksi Euroopalle ja mikä ei. Ja tietysti ähm, äh, Irallin kaltainen pieni maa on nyt vaikeuksissa, mutta Puola ja Iso-Britannia, Iso jotka, jotka joutuvat vielä näihin äh, puuttu, tarttumaan aikanaan. Mitä tulee tähän, äh, tähän konsolidoituun äh, yritysveropohjaan. Äh, Väitettiin, että koordinaattorit ovat tästä sopineet. Ei tällaista, ei, ei ainakaan Euroopan kansanpuolueessa tämmöistä keskustelua ole käyty. Ja ymmärtääkseni muissakin ryhmissä on suurta äh, suurta vastarintaa tähän. Koordinaattorilla on yksi ääni tässä asiassa, niin kuin muillakin jäsenillä. Sitä tehtäköön selväksi, että tämä on aiheuttanut suurta kiukkua eri, eri, eri puolueryhmissä. Me, me pitää päästä yhteistuumin yhteiseen tulokseen. Komissari Monti tästä aikoinaan jo kommentoi. Riippumaton kannanotot antavat ymmärtää, että jos, jos kollegat lähtivät samalle tielle kuin Irlanti on lähtenyt silloin, tuolloin Euroopan unionilta jää puuttumaan paljon sellaista investointia, investointitoimintaa kuin tähän asti. Jotkut haluavat HVK muuttamaan sopimustaan niin, että tapahtuuko näin sitten, jos kerran sääntöjä halutaan muuttaa, niin, niin mikä siinä? Nyt täytyy tietysti tässä yhteydessä myöskin no, tunnustaa, että te istutte aika hankalalla pallilla siltä. Työ, yhteistyö on hankalaa. Me, me tietysti muitakin veroja, yritysostoverot, verotus esimerkiksi ja muut, jotka, e, eikä pelkästään nämä yritysverotus. On paljon yrityksiä, jotka eivät maksa veroa killinkiäkään. E, sekin on vielä, e, nekin on saatava ruotuun. Tämä on hankalaa sektori kaiken yritysverokannan nostosta on selkeästi ihan liikaa puhetta. Se osa keskustelusta on epäasiallista ja jotkut vetovat siihen, että kuinka, kuinka, kuinka, kuinka paljon he antavat Euroopan unionin rahaa. Pitää, heidän pitäisi muistaa, että unioni on vastaavasti myöskin antanut heille mm, paljon. Ja nyt kun kerran ajatellaan näitä maita, jäsenmaita, joissa joissa äh, kärsimys on kova, ei kannata mellastaa, kun kaupassa muuten käy huonosti. Mitä puhuttiin tässä transaktioverosta? Tämä on mielestäni sektori, jossa voisitte yrittää edistystä jäsenmaiden kanssa saada aikaiseksi. Äh, joskus tulee se aika, jolloin, on, äh, jolloin uudet ajatukset ovat kypsiä toteuttavaksi, Toteutta... käyttöön otettavaksi minun maassani on näiden riippumattomat luottoluokituslaitokset ovat kreidanneet meidän paitsi valtioita, myöskin sitten yksityisiä yrityksiä kallilla hinnalla. Nyt sitten julkinen sektori itse sääntelee omaansa näiden tuoreiden päätöksen perusteella. Se on, se on tervetullutta. Mutta tähän transaktioveroon haluaisin vielä, että kiinnittäisitte enemmän huomiota. Okay, because... minä, minä haluaisin tässä todeta sen verran, että koska tämä Irlantin, Irlannin tilanne nyt nostettiin pöydälle – eilen kun valmistaudumme tähän rahapoliittiseen vuoropuheluun, siinä nousi esiin mielenkiintoinen seikka, että kun, kun ajatellaan tätä taloushallintoa ja reagointia kriiseihin, monia muitakin veroja nousi e-, esille kuin tämä pelkästään yritysvero. Esimerkiksi komissio on, oli täysin väärin ymmärtänyt sen, miten äh, äh, Iranin omaisuus kiinteistö, kiinteistöverolla reagoitiin kriisiin koska transaktiovero esti kaikkeen maailman, tai ei transaktioita ollut tässä yhteydessä, minkälaista kauppaa ei käyty, koska siitä jo verotettiin siinä vaiheessa. Nyt äh, lisätietoa varmaan kaivataan jäsen, jäsenmailta, jotta kykenisimme arvioimaan ja analysoimaan, miten ne omilla veropoliittisilla keinoillaan voisivat sitten tätä tilannetta helpottaa. Ja ilman, tätä ilman sopimus, perussopimuksen muutoksia tuskin voidaan äh, vaatia, mutta ei se nyt haittaisi, jos tällaista tietoa nyt vapaaehtoiselta pohjalta tulee. Anteeksi, että nyt, nyt sitten äh, puutui tähän Kein kysymykseen ja laajensi sitä, mutta samaa asiahan se käsittelee. Olen aivan samaa mieltä, että voidaan tehdä arviointia tulojen suhteen jäsenvaltiossa, niin meidän pitää myös kerätä tietoa minkälaisia, siitä, minkälaisia verojärjestelmiä kussakin jäsenvaltiossa on käytössä. Ja, ja tämä tieto verojärjestelmistä on juuri tämän tulojen laadun kehittämisen ydinajatus. Ja meillä on oikeastaan aika paljon tietoa jo kerättynä jäsenvaltioista ja niiden verojärjestelmistä. Joskus todellakin on olemassa ongelma, että tietyt verojärjestelmät ovat tärkeitä joilla jonkin aikaa, joten Todellakin meidän pitää kehittää tilannetta. Ja tältä pohjalta sitten luoda tällainen konsepti tulojen laatuun liittyen, joka ei tietenkään ole helppo homma. Me tulee sitten varainsiirtoveroon. Ei minulla oikeastaan ole paljon lisättävää siihen, mitä totesin jo aikaisemmin kokouksen aikana. Vain sen verran, että me työstämme asiaa ja uskon henkilökohtaisesti, että tulemme käyttämään kaikkia välineitä globaalisti, maailmanlaajuisesti, myös G20 yhteydessä. Tämäkin on yksi mahdollinen tapa edetä asiassa. Me tiedämme, että Ranska on ottanut G20-ryhmän puheenjohtajuuden haltuunsa, joten varmaan voimme edistää tätä asiaa näin globaalisti. Ja samalla myös keskustelu oli hyvin konkreettista juuri vaikutusten arvion yhteydessä, kun me keskustelimme asiasta kansainvälisten kumppaneidemme kanssa, niin kyseessä ei ole pelkästään verokysymykset ylipäätänsä, vaan katsoimme myöskin konkreettisia toimintatapoja veroittaa rahoitussektoria. Ja tässä tietenkin nojaa hyvin pitkälti sitten vaikutusten arviointi, joka on tällä hetkellä tulossa. Kiitoksia aika hankala aina päättää, mitä kelloa uskoa tässä salissa, jos, jos vielä saadaan Joselta sur, survotuksi yksi kysymys tähän. Ee, eh, olkaa hyvä. En la última intervención no hemos visto el tema de... Kiitos edellisessä esityksessä. Me kuulemme kerta toisensa jälkeen Puhuttiin erilaisista yritysverosta, ei verotuspohjasta, vaan siitä, millä tavalla tämä vinottaa tilannetta. Tämä veroprosenttihan voidaan saada aikaan siten, että nimellismäärää alennetaan, kuten Monti tekee, mutta tätä ei voida tehdä millään tavalla erikseen kaikesta muusta, mutta vielä kerran – mitä tulee veroon, siinähän on kysymys arvon lisäverosta ja se peritään asiakkailta, joten kysymys on, onko tämä asia ratkaistu vai ei, sen haluan itse asiassa tietää. Yeah, so uh, concerning uh, financial activity tax. No mitä sitten tulee tähän rahoitustoimintaveroon? että se olisi tällainen jonkunlainen arvonlisävero, koska, koska, koska siinä on tarkoitus sitten tietysti verottaa rahoitussektorin voittoja Finan mielessä tietenkin. Mutta yksi tär- tärkeimmistä kysymyksistä, joihin joudumme vastaamaan tässä arviointiprosessissa, vaikutuksen arviointiprosessin yhteydessä, on juuri miettiä millaiseksi tämä vero sitten muokataan – jotta, jotta sen, sen vaikutus kuluttajiin ei heijastuisi liian tai muodostuisi liian raskaaksi siis näiden rahoituslaitosten asiakkaiden suuntaan. Se on yksi suurimmista haasteita tässä yhteydessä ja tämä, ja tämä tietysti sitten kysymys siitä, että, että, että, että miten tätä veron levi, leviämistä kuluttajien suuntaan voitaisiin rajata, on yksi tärkeimmistä haasteista tässä yhteydessä. Uh, uh, uh- ja mitä sitten näistä yritysverotasoista? Jos pääsemme sopimukseen tästä yhteisistä kansallisesta yritysveropohjasta. Siitä, siitä syntyisi avoimuutta ja tähän koko järjestelmään. Ja, ja näkisimme sitten, mikä, mikä näillä nimellisverotasoilla verotasoilla on sitten suhteessa toteutuneeseen verotukseen jos niin kuin sanottu, tästä saataisiin sopu syntymään, tilanne selkiytyisi merkittävästi sisämarkkinoilla elinkeinoelämän kannalta. Silloin kun he tätä markkina-aluetta bisneksen tekoonsa käyttävät. Eli siis se olisi hyvä, jos saataisiin tämä konsolidoitu yritysveropohja synnytetyksi. Sure. Kiitoksia lämpimästi, herra komission jäsen. Äh, varmaan tapamme vielä uudestaan, en ihan varma äh, milloin, mutta ennen pitkää kumminkin. Ja, ja, ja jäämme nyt sitten odottelemaan eri äh, tiedonantoja ja ehdotuksia, joita teiltä tulossa on. Toivottavasti voitte siellä sitten ottaa parlamentinkin näkemykset yhä paremmin huomioon ja komissaari kiittää kiitoksia tästä hedelmällisestä keskustelusta. Ja kuten siinä näissä vastauksissa niin muutamiin kysymyksiin jo totesin, parlamentti on luonnollinen kumppani näissä kysymyksissä. Ja kaikkihan me ymmärrämme, että, että tämä on hyvin hankala asiakokonaisuus. Ja luotan jatkossakin yhteistyöhön parlamentin kanssa.